Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bienkowska, but we've got two small points. <laughs> Toivotamme tervetulleeksi komission jäsen Bienkovskan, mutta ennen kuin aloitamme keskustelun hänen kanssaan, meillä on tässä pari lyhyttä asiaa, jotka hoidamme ja komission jäsen päätti siirtyä eh, varmaankin eh, polttamaan savukkeja tuohon salin ulkopuolelle. No, tai tapalla minun kuvitelmaani, kysyn, mitä hän sinne meni tekemään, mutta päätti kuitenkin odotella tuolla ulkopuolella. Itrevaliokunnan matka GNSS-virastoon Prahaan 3. ja 4. marraskuuta 2015. Nyt meidän on tarkoitus kuulla tuon matkan sujumisesta kolme jäsentä, jotka osallistuivat valtuuskunta matkaan GNSS-virastoon 3. ja 4. marraskuuta Tämä virastohan on vastuussa muun muassa Galileosta ja GNSstä. Kyse on erittäin tärkeästä virastosta, kun ajatellaan vaikkapa Galileo ja Egnosia, näitä järjestelmiä ja niiden kehittämistä, niin myös Euroopan parlamentti tukee Galileo-hanketta ja mm, pitää sitä hyvin merkittävänä ja haluaa tukea sitä jotta siitä tulee menestys. Haluaisivatko nyt kollegat, jotka osallistuivat matkalle, puhua tästä lyhyesti ensimmäisenä EPPstä kollega Ryvi. Olkaapa hyvä. Uh, sorry President, can you... Uh, Anteeksi puheenjohtaja, voisitko vielä muistuttaa minua aiheesta, mikä se olikaan? To... ITREN valiokunnan matka GNSS-virastoon Prahaan. No, äh, Haluaisin, kiitos puheenjohtaja, haluaisimme korostaa, että tämähän oli ensimmäinen matkamme äh, kyseiseen virastoon. Global Navigation Satellite System, globaali navigaatiosatelliittijärjestelmä, äh, tulee olemaan äärimmäisen tärkeä osa eurooppalaista infrastruktuuria tulevaisuudessa. Kopernikusohjelmahan äh, liittyy siihen hyvin tiiviisti. Ja satelliitit äh, saavat varmasti tarjottua tätä kautta uusia mahdollisuuksia Euroopan taloudelle tulevaisuudessa. Minun mielestäni aivan ratkaisevan tärkeää on tämä äärimmäisen tarkka aikamittaus, jonka satelliitit toteuttavat ihan maailmanlaajuisesti mikroalalla. Ja tätä voimme käyttää verkkojen synkronisoimiseen, erityisesti älykkäille verkoille. Tämä on olennaista yhtäältä sähköalalla, mutta toisaalta myös uusi 5G-järjestelmä tulee olemaan tästä riippuvainen tai hyötymään siitä. Eli älykkäät verkot, sähköverkot ja näin koko digitaalisisämarkkinat tulevat hyötymään ja olemaan riippuvaisia tästä uudesta teknologiasta. Luonnollisesti järjestelmä Siis globaali eh, satelliittijärjestelmä tulee olemaan navigoinnille hyvin tärkeä. Tässä voidaan mitata aivan uusia algoritmeja. Ja kun ajatellaan ehm, todellisuutta ja sitten taas virtuaalista maailmaa, niin eh, mahdollisuudet tulevat olemaan täysin uudenlaisia. Ja siksi GNSSkin on hyvin eh, kiinnostunut perustamaan startup-yrityksiä, spin-off-yrityksiä. gms puitteissa on ryhmä, joka on näihin uusiin innovatiivisiin yrityksiin keskittynyt. Ja näin pyritään luomaan kokonainen uusi yritysryhmä ja valtouusia yrityksiä. Ja todella tätä kautta voidaan saada aikaan uutta kalibrointia, kun katsotaan vaikkapa ihan maatalousalalla eri mittausjärjestelmiä, peltojen mittausjärjestelmiä, niin markkinoille voi syntyä täysin uusia mahdollisuuksia tätä kautta. Osallistuin budjettivaliokunnan neuvotteluihin siitä, miten, ja sovittelun siitä, miten leikkauksia toteutetaan. Komissio totesi, että nämä maksut eivät olisi tarpeen vuonna 2016, mutta maksusitoumusmäärärahat pidetään kuitenkin ennallaan, joten vuonna 2018, kun rahat todella on saatava käyttöön, ne todella ovat käytettävissä. Saattaa olla, että vuonna 2016 tarvitaan vielä täydentävä lisätalousarvio näitä järjestelmiä varten komissio on talousarvion suhteen luottavainen, katsoo, että hankkeiden rahoitusperusta on kunnossa. Viraston edustajat tosin kertoivat meille, että jo tässä vaiheessa virastolla on pulaa henkilökunnasta ja tämä Euroopan unionin tavoite vähentää henkilöstöä viidellä prosentilla aiheuttaa kyllä ongelmia virastolle. Ja siksi me olemme panostaneet siihen että virasto saisi lisää voimavaroja henkilöstön henkilöstövoimavaroja ja ensi vuonna tämä toteutunee ja vuoteen 2020 saakka vahvistusta varmaan tarvitaan ja tietenkin voidaan myös katsoa, voitaisiinko muiden virastojen kanssa saada aikaan synergiaetua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille edustaja Ryby, ja nyt kysyisin vielä molemmilta muilta kollegoilta, jotka osallistuivat Prahan vierailuun Zano Naatto ja Tosenowski, jos teillä on lisättävää. Sama. Si. <clears throat> Grazie presidente. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lisätä tuon äskeisen seuraavaa. Tänä päivänä Meillä on kaksi satelliittijärjestelmää. Meillä on siis tämä GEO ja sitten tämä venäläinen järjestelmä. Ja Nämä tietysti liittyvät ennen kaikkea puolustusnäkökohtiin, mutta sitten on tullut paljon siviilisovelluksia, joita olemme hyödyntäneet. On olemassa kolme järjestelmää, joita rakennetaan parhaillaan. Kiinalainen, intialainen ja tämä meidän Galileomme, joita täydennettäneen 2019. Galileolla on ylimääräinen ominaisuus, eli sillä voi vastaanottaa tietoja, jotka tulevat maasta. Ja sitä voitaisiin näin myös soveltaa mitä taas EGNOS ei salli tai venäläinen järjestelmä ei salli. Tässä on kyse 30, 30 satelliitista, jotka laukaistaisiin kiitoradalleen ja järjestelmää täydennetään 2019. Vierailumme oli hyvin kiintoisa, koska totesimme, kuinka pitkälle rakennushanke on edennyt – Tällä tavalla annetaan Euroopalle mahdollisuus osallistua täysipainoisesti tähän kansainväliseen hankkeeseen. Ja me tutkimme myös Kopernikus-järjestelmää, jolla siis valokuvataan maata mahdollisimman suurella tarkkuudella ja voidaan seurata ympäristön tilaa. Ne ovat hyvin tarkkoja valokuvia. ja sitten on tämä EGNOS, järjestelmä, joka koskee erityisesti, tämä on erityisen hyödyllinen pieniä lentokenttiä ajatellen, jolloin, joille lentokoneet joutuvat joskus laskeutumaan hyvin huonoissa näkyvyysolosuhteissa ja silloin Egnoksen tarkkuus on tuiki tärkeä. Ja meillä oli todellakin hyvin kiintoisa vierailu. Meidät otettiin vastaan erittäin hyvin. Galileo-virkamiesten palkat. ovat sen suuruisia tai pikemminkin niin vaatimattomia, että moni virkamies lähtee pois. Ja olisi hyvä katsoa, pitäisikö nyt vähän korjata tätä järjestelmää, jotta vältettäisiin näiden osaajien pois lähteminen. Projektijohtaja on valmis tulemaan tänne ja kertomaan meille tästä palkkaongelmasta, mutta kyllähän on valmis tulemaan ja puhumaan myös koko hankkeesta ja olisi erittäin hyvä, minusta voida vastaanottaa hänet tänne. En... Kiitoksia seuraavana kollega Tosnoski. Vai se Kristeena. Paljon kiitoksia aivan lyhyesti. Lisäisin tähän hiukan lisätietoa. Tämä oli hyvin täysi vierailu. Meillä oli hyvin paljon erilaisia asiantuntijoita käytettävissä. Me saimme hyvin paljon tietoa lyhyessä ajassa. Projekti todellakin on yksi kaikkein suurimmista projekteista, joihin ITRE on keskittynyt. Tällä hetkellä virasto on tilanteessa, jossa sopimuksia saatetaan loppuun. Jopa miljardin euron suuruisia sopimuksia ja me odotamme, että tämä järjestelmä – tulee kasvamaan ja periaatteessa kaksinkertaistumaan joka toinen vuosi suuruudeltaan. Me saimme tietoa turvallisuusjärjestelmistä. Se on erittäin laaja järjestelmä tällä hetkellä, joka toimii jo hyvin. Ja tämähän on nykymaailmassa hyvä uutinen. Me myöskin toivoisimme, että Kopernikus-järjestelmää GSAlla ohjataan samoin, sillä turvallisuusjärjestelmä ei ole Kopernuksen kohdalla yhtä valtava kuin Galileon kohdalla. Kyllä meillä sitten on myöskin yksi suuri ongelma, nimittäin henkilöstöongelma, henkilöstön määrä. meillä on negatiivinen kerroin ja meidän pitäisi pystyä parhaalla mahdollisella tapa, tavalla henkilöstöresursseja käyttämään hyväksi, mutta se on vaikeaa näin uudessa virastossa. Kiitoksia. Mm, äh, colleagues. Kiitokset kollegoille näistä kertomuksistanne. Kaikki huomiot nousevat ähm, jotka nousivat esiin tässä keskustelussa, otetaan kyllä hyvin vakavasti ja me välitämme tämän teidänkin kertomanne viestin komissiolle, komissiolle, joka on vastuussa virastojen toiminnasta. Kyseessä siis globaali satelliittinavigaatiojärjestelmä, ja siitä vastaava virasto Prahassa. Ja nyt me siirrymme esityslistalla eteenpäin Itren matka internetin hallintofoorumin IGF-kokoukseen Brasiliassa. Kyseessä oli ad hoc valtuuskunta ja jäsenten määrä nousi merkittävällä tavalla neljästä viime vuonna yhdeksään autorisoituun edustajan tänä vuonna. Ja on hyvin tärkeää, että että Euroopan parlamentti lähettää valtuuskunnan tähän vuosittaiseen kokoukseen. Me todella lähetämme aina valtuuskunnan ja itrevaliokunta on vastuuvaliokunta vastaa internetin hallintofoorumista. Ja onkin hyvin tärkeää, että me kannamme vastuumme. Meillä todella on siis yhdeksän jäsentä viidestä valiokunnasta, mutta ITRE on vastuuvaliokunta, johtava valiokunta, kaikkein tärkein tässä asiassa. Euroopan parlamentin valtuuskunnan johtaja on kollegamme Carlos Zorinio, ja hän todella johti tätä valtuuskuntaa Joao Pessoaan Brasiliaan. Ja nyt edustaja Zorinio, teillä on kolme minuuttia aikaa kertoa meille, mitä siellä muutama viikko sitten tapahtui. Ja nyt mielellämme kuulemme teidän raporttinne. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin vaikea tietysti kolmessa minuutissa sanoa sanottavansa. Oli ilo tietysti johtaa tätä valtuuskuntaa. Se oli kaikkein isoin ja edustuksellisin valtuuskunta, joka meillä on koskaan ollut. Meillä oli neljä työryhmää ja meillä oli teknologinen yhteisryhmä ja eri, eri ryhmät olivat siellä edustettuina. Meille oli annettu valtuutus parlamentilta julkilausuman muodossa koskien tietysti tulevaisuutta. Ja mehän olimme toimineet yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja foorumin aikana tapasimme komission komissaarin siellä. Me määrittelimme kolme tavoitetta. Ensinnäkin laajentaa hallinto, internetin hallintofoorumin mandaattia, mikä tarkoittaa sitä, että säilytetään sidosryhmille hallintomalli ja korostetaan avoimuutta eikä haluta, että jokin osapuoli pääsee, saa ylivallan. Ja me emme halunneet sitten antaa vaihtoehtoja monen välisyydelle ja me yritimme myös antaa panoksemme sille, että taattaisiin mahdollisimman suuri tuki internetille, internetyhteistyölle, niin että meillä voi olla vapaa pääsy internettiin. Kollegat ovat tämän jo nähneet ja hallinnosta vielä olemme keskustelleet säännöllisesti parlamentissa digi äh, tarjouskilpailuista. Internettalous, pääsy internettiin eri mantereilla, turvallisuus, nettineutraalius, internet ja ihmisoikeudet, infrastruktuurit – se, että ne ovat siis universaalit ja turvalliset, hyvät käytännöt, nollareittaus, jo mainittiin myös, jota voidaan käyttää myös uusien mukaan tulojen yhteydessä. Komissio ja tämähän heijastelee nimenomaan, komission ajatukset heijastuvat hyvin tämän hallintofoorumin loppuasiakirjasta ja EUn kanta ja parlamentin kanta oli tässä erityisen osuva. Meidän pitää säilyttää ponnistuksemme eri foorumeilla mahdollisimman vahvoina ja säilyttää rajat ylittävä lähestymistapa – ja meidän pitää sanalla olla eturintamassa, varsinkin laajemmissa yhteyksissä, jotka koskevat meitä. Ja haluan kiittää koko henkilökuntaa, joka oli kanssamme tuolla ja toimi tehokkaasti. Ja kiitän myös muiden valiokuntien kollegoja jotka kaikki yhdessä muodostivat valtuuskunnan, joka täytti velvoitteensa. Kiitokset kollega tästä kertomuksesta. Mukana oli kaiken kaikkiaan neljä kollegaa ITRE-valiokunnasta ja viisi yhteensä sitten muista valiokunnista, kulttuurivaliokunnasta, oikeusasianvaliokunnasta, LIBE-valiokunnasta, joten tämä oli todella meidän vastuullamme tämän matka. Kiitokset teille, teille kaikille yhdeksälle, jotka edustitte meitä internetin hallintofoorumissa. Rova Eva Kailihan on myös paikalla ja tämä on kyllä hyvin tärkeää työtä. Haluatteko vielä eh, edustaja Kaili lisätä muutaman sanan tähän? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin vain jakaa muutaman ajatuksen kanssa, niin haluaisin myöskin sihteeristöä kiittää, erityisesti Unkoa, erittäin hienosta työstä. Meillä oli kaikki etukäteen suunniteltu vuorokauden ympäri. Tämä oli todellakin hienoa työtä ja ehkäpä ette tiedä tätä, mutta kyseessä oli ähm, maailman neljänneksi vaarallisin kaupunki. Me emme kuitenkaan tunteneet oloamme uhanalaisiksi kaikki oli niin hyvin järjestetty. Ja tämä oli tärkeää, sillä Brasiliassa meillä oli nyt yksi kaikkein tärkeimpiä kokouksia myöskin tärkeiden yritysten kanssa. Ja Carlos ja haluaisin kiittää siitä, että hän tätä valtuuskuntaa johti erittäin hienolla tavalla. Kaikki kokoukset sujuivat hienosti. Meillä ei turhaa vapaa-aikaa jäänyt ja keskustelimme erittäin tärkeistä kysymyksistä, kuten kyberturvallisuudesta – ja myöskin verkkoneutraalisuudesta luonnollisesti. Ja me onnistuimme nyt eri tahoille välittämään oman kantamme, jotka olivat IGFssä mukana. Luonnollisesti varapuheenjohtaja oli myöskin mukana. Ja on tärkeää mainita se, että kaikki pelkäävät sitä, että parlamentti tekee lisäsäätelyä. Tämä on ehkä hyvä mainita, mutta on tärkeää muistaa myöskin se, että eräissä maissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ilmaisuvapaus on rajattua, kuten Intiassa esimerkiksi on kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät erittäin hienoa työtä, auttavat lapsia ja niin edespäin, mutta jos he kritisoivat hallitusta, hallitus poistaa nämä verkkosivustot. On siis tärkeää tietää, ettei kaikki ole parhain päin, Ja niin meidän pitäisi tehdä töitä myös tämän suhteen. Meidän pitäisi ehkä vaatia, että internetiä on annettaisiin käyttää demokraattisemmalla tavalla. Ja myöskin, kuten Carlos sanoi, me toivomme, että kokous saa arvoisensa seurannan. Toivottavasti voimme osallistua ensi vuonnakin. Haluaisin kiittää vielä jälleen kerran sihteeristöä hienosta työstä ja varmasti seuraamme asiaa vielä lähestä. Kiitoksia. Kiitoksia, että teille siitä, että edustitte meitä ja nyt kerroitte meille vierailusta. Nyt meidän on aika siirtyä esityslistan kohtaan 10, itse asiassa viisi minuuttia myöhässä. Nyt meillä on tilaisuus keskustella sisämarkkinoiden strategiasta, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjistä ja PK-yritystoiminnasta vastaavan komission jäsenen Espiettan Bienkovskan kanssa te, arvoisa komission jäsen, muistatte paljon paremmin, mistä kaikesta te vastuussa olettekaan. Muistuttaisin, että tämä keskustelu on osa tätä rakenteellista vuoropuhelua, joka meillä on käynnissä komission kanssa. Ja teillä kaikilla on tilaisuus esittää komission jäsenelle kysymyksiä komission ensi vuoden työohjelmasta meidän on nyt hyvin kiinnostava kuulla, mitä komissio ja komission jäsen Pienkouska ensi vuodelle aikovat ehdottaa. Nyt kun kyse on paremmasta sääntelystä, niin me luonnollisesti kannamme myös oman vastuumme. Ja on hyvin tärkeää, että kaikkien näiden aiheiden osalta me olemme vastuussa täällä ITRE-valiokunnassa, eli siis teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta. Sisämarkkinoita vartenhan on sitten toinen valiokunta. Ja nyt on todella mukava päästä keskustelemaan teidän kanssanne. Ja nyt komission jäsen voi alustaa meille. Olkaa hyvä. Honorable members, as uh, it was rightly said. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän kuuluu meidän rakenteelliseen vuoropuheluumme ja aion päivittää teille vähän asiat ja asioita ja samalla haluan todellakin keskustella kanssanne. Ensin sano, haluaisin sanoa muutaman sanan yhtenäismarkkinastrategiasta ja sitten teollisesta kilpailukyvystä ja sitten haluaisin päivittää vähän asioita investoinneista ja sitten puolustus ja avaruusteollisuus ja meidän suunnitelmamme tässä mielessä, koska kuten on sanottu, nämä kaksi kohtaa kuuluvat komission työohjelmaan ensi vuonna. Aloittaisin yhtenäismarkkinastrategialla. Olemme keskittyneet kolmeen avaintulokseen. Ensinnäkin uusia tilaisuuksia kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille, sitten teollisuuden modernisointi ja talouden modernisointi. Ja sitten kaikkein tärkein osa strategiassa, no toki kaikki ovat tärkeitä, mutta tämä on varmaan ihan olennaisin, jotta saadaan tuloksia. Eli tulokset, mitä saadaan aikaan. Ensinnäkin luoda tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kuluttajille, ammattilaisille, yrityksille, mutta myöskin pk-yrityksille ja kasvuyrityksille. Totta kai meillä on säätiömme tai rahastomme tätä pääomamarkkinaunionia varten ja tämä strategia on osa kokonaisvaltaista kartoitusta varten, jota luomme tänä päivänä ja se hyväksytään huomenna. Ja se on tämmöinen kiertotalouspaketti, josta olen vastuussa yhdessä komissaari Velan kanssa. Ja strategiassa me esittelemme koordinoidun kokonaisuuden toimenpiteitä ja katsomme, millä tavalla voimme poistaa hallinnollisia esteitä ja Tätä ei ole vielä saatettu päätökseen. Meidän täytyy kehittää tätä strategian osaa täytäntöönpanoajan aikana, koska strategian ohessa on yksityiskohtainen aikataulu toimenpiteistä, joita sovelletaan. Ja aiomme ehdottaa kasvuyrityksille eurooppalaista aloitetta, jotta annetaan yrittäjille toinenkin mahdollisuus uuden lähdön, uuden yrityksen mahdollisuus ja tätä oli paljon pyydetty yritysten puolelta. Ehdotamme uusia säännöksiä kasvuyrityksille, jotta yrityksille annetaan uusi mahdollisuus ja Tärkeää on myös se, että haluamme selkeitä suuntaviivoja siitä, mitä sääntöjä EU:ssa on miten nykyisiä lako, lakeja sovelletaan yhteisötalouteen, koska on selvää, että lähdemme nyt yhä enemmän kohti tämmöistä yhteistyötaloutta. On ollut erilaisia lähestymistapoja aiemmin ja tähän on yhdistettynä talouden modernisoiminen, eli luomme päivitettyjä tai korkeampia standardeja. Ja tällä myös halutaan antaa yhtiöille parempi pääsy julkisiin hankintakilpailuihin, varsinkin pk-yrityksille. Ja kolmanneksi sitten lopputulos ja toimittaminen, eli kun tarvitsemme sääntöjä ja sopimuksia ja suuntaviivoja, jotta ne pannaan täytäntöön tehokkaasti kentällä meillä on tällainen viisas tai älykäs täytäntöönpanostrategia erityisesti palvelumarkkinoita varten. Ja tässä haluaisin sanoa pari sanaa hiljattaisista paljastuksista, jotka koskivat päästöjä. Ja tässä mielessä on turha korostaa, kuinka tärkeää on omata hyvä eh, käytännön valvontamenetelmä eh, ja yritämme toimia mahdollisimman nopeasti ja yhdessä, koska komissiollahan ei ole ollut valtaa panna täytäntöön asetuksia kan, kansallisesti, mutta nyt olemme ryhtyneet toimiin ja nyt tutkimme eri jäsenvaltioissa kansallisella tasolla ja yrit, sitä, miten voitaisiin koordinoida asioita. Ja odotan tuloksia muutaman päivän kuluttua, koska eilen meni määräaika umpeen, jonka Volkswagen antoi minulle tutkimustuloksia varten. Ja toiseksi kaksi tärkeää. Toinen on se, että parannamme testausmenettelyä autojen päästöille ja tiedätte, että meidän ehdotuksemme puolesta on äänestetty, jotta saisimme sääntelykomitean ja minusta hyvä kompromissi äh, saatiin aikaan. Oli tarpeellista saada aikaan kompromissi, koska me todellakin tarvitsemme uusia vankkoja testausmenettelyjä, jotka pannaan nopeasti täytäntöön ja tämä sopimus on selkeä edistysaskel kahden vuoden ajan. 400 milligrammaa per kilometri, eli vastaisuudessa raja on enää 168 milligrammaa. Ja totta kai tähän sopimukseen liittyy huolenaiheita monen taholta, mutta toivon, että äänestätte sen puolesta, koska tämä kompromissi on mielestäni hyvä. Se tuo tasapainoa yhtäällä ympäristöpuolelta ja teollisuudenkin kannalta se on toteuttamiskelpoinen. Eli kunnianhimoinen, mutta toteuttamiskelpoinen ja työstämme myös uutta testausmenetelmää polttoaineen kulutukselle. Ja toimimme tässä yhteydessä komissaari Aljas Kanjetan kanssa. Julkistamme ehdotuksemme parin kuukauden kuluttua. Ja sitten neljänneksi hyvin tärkeä asia, työstämme ehdotusta vahvistaa tyyppihyväksyntää. Ja meidän yksityiskohtainen ehdotuksemme valmistuu piakkoin verkkoin. Se koskee myös ajoneuvojen testausta. No sitten vielä markkinavalvonta. Haluamme toimia tässä mahdollisimman nopeasti. Tässä auttaa yhtenäismarkkinastrategia. Ja toiseksi sitten teollisuuden kilpailukyvystä, niin meillä on tässä yhtenäismarkkinastrategiassa keskitetty toimenpiteisiin näihin kolmeen tulokseen, joiden tarkoituksena on luoda kasvua ja työpaikkoja ja lisätä teollisuuden kilpailukykyä. Ja tulevan kuukauden aikana aiomme kertoa erityistoimenpiteistä ja tarvitsemme teidän tukeanne niitä varten ja siksi nämä kokoukset täällä ovat niin tärkeitä. Meidän yhtenäismarkkinastrategiamme työstää myös muita aloitteita. Teollisuus on tässä digitalisoinnin kanssa tärkeällä sijalla. Ja meidän on tietysti laajemminkin modernisoitava teollisuutta meillä on uusi lähestymistapa tähän kilpailukykyyn. Toiminta yhtenäismarkkinoilla on keskeisellä sijalla, kun annamme tässä tukea, eli haluamme modernisoida standardointijärjestelmää siten, että voimme vastata mahdollisimman nopeasologisiin ja markkinamuutoksiin. Ja tämä helpottaa yritysten integrointia sitten globaaliin järjestelmään ja olemme myös kytkeneet tähän tekijän oikeudet, jotka liittyvät tähän modernisointiin, jotta yritykset voivat toimia helpommin. Ja tiedän hyvin, että teollisuus on paljon laajempi aihe ja me aiomme käsitellä yhteisiä ongelmia, jotka koskevat koko eurooppalaista teollisuutta. Innovaatio, energian hinta, energiatehokkuus, epäreilut mm, kaupan käytännöt ja otan nämä esille ensi vuonna. Ja vielä pari sanaa puolustusteollisuudesta ja avaruusteollisuudesta on kaksi tärkeää aloitetta komission työohjelmassa ensi vuonna. Ensimmäinen avaruus niin komissio esittelee avaruusstrategiansa Euroopalle, joka jäsentää näkemystämme ja prioriteettejamme ja haluamme hyödyntää Galileo ja Kopernikus avaruusohjelmia ihan Euroopan ja kansalaisten hyväksi. Ne etenevät nyt vauhdilla ja toimivat aika hyvin jo tänä vuonna. Ja me haluamme antaa täyden tilaisuuden ja hyödyntää koko potentiaalia. Ja haluamme, että yksityinen sektori pääsee käsiksi tähänkin liiketoimintaan. Ja haluamme selkeän eurooppalaisen vastauksen avaruusteollisuuteen. Nyt meillä alkaa olla jo prioriteetteja. Eilen keskustelimme tästä Luxemburgin puheenjohtajakauteen liittyen. Meidän täytyy ensin panna täytäntöön Kopernikus ja Galileo ja pohtia toimenpiteitä, joilla tuetaan markkinoiden tarttumista näihin, yksityismarkkinoiden ja julkisen sektorin, ja toiseksi sitten tutkimme, miten käyttää uusia markkinatilaisuuksia, ja kolmanneksi katsomme avaruuteen pääsyä ja avaruusteollisuuden prioriteetteja ja hallintomalli puitteita puutteita. Sekin on olennainen asia, jota pitää työstää. Siis tätä sopivas etsiä hallintoympäristö, joka on oikea. Ja puolustusteollisuus sitten, joka on yhteydessä avaruusteollisuuteen, olimme hyväksyneet eurooppalaisen puolustustoimintasuunnitelman, jossa on kaksi ydintavoitetta, eli tuetaan eurooppalaista puolustus yhteistyötä ja sitten kriittisillä alueilla eurooppalaista strategista autonomiaa ja Haluamme Euroopan puolustusteollisuudelle yhtenäismarkkinat ja tutkimus- ja teknologiakapasiteetin. Ja tähän kuuluvat tietysti jo nykyiset prioriteetit ja se toimii myös muiden strategioiden kanssa, kuten meidän globaali turvallisuusstrategiamme, josta on vastuussa ulkopoliittinen korkea edustajamme. Ja meillä on myös uusi ehdotus, joka kuuluu, johon kuuluu myös tällainen satelliittiviestintä hallitusten puolelta. Puolustusteollisuus on tärkeää meidän kannaltamme tulevina vuosina ja päivitän kyllä teille tilannetta säännöllisesti. Kaikkien aloitteiden tarkoituksena on luoda kasvua ja työpaikkoja ja halutaan samalla vahvistaa teollisuutta Euroopassa ja sen kilpailukykyä. Kiitos paljon. Puheenjohtaja mikrofoni. Kiitokset komission edustaja. Nyt me käynnistämme keskustelun. Ensimmäisenä kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot EPP-ryhmän nimissä edustaja Karins. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen. Pahoittelen, jouduin tuossa äsken äh, poistumaan hetkeksi, kun tämä puhelimeni alkoi soida. Se oli toki hieman epäkohteliasta ja pahoittelen. Jos otamme tässä nyt askeleen taaksepäin, niin kysyisin teiltä, että kun te olette teollisuudesta vastaava komission jäsen, ja meillä on nyt käynnissä skandaali, joka liittyy autoteollisuudessa erittäin merkittävään toimijaan. Ja kysehän on luonnollisesti avainteollisuuden alasta, Euroopassa. Eurooppahan on ollut todellinen edelläkävijä autoteollisuudessa, erityisesti dieselautojen valmistuksessa. Ja nyt puhutaan siitä, että jaa, ongelma on diesel ja dieselmoottoreista on nyt päästävä eroon, siirrettävä käyttämään sähköautoja ja niin edelleen mutta jos ajatellaan eh, kilpailuetua, meillä on todella äärimmäisen kehittynyttä teollisuutta ja mielestäni ei kyllä olisi teollisuutemme ja meidän etujemme mukaista nyt luopua tästä teollisuudesta. Jos ajatellaan eh, teitä ja komissiota, minä ymmärrän kyllä tämän eurooppalaisen hierarkian, mutta komissiolla on kuitenkin mahdollisuus saada aikaan asioita, niin mitä te ehdottaisitte miten voitaisiin nyt puolustaa ja rohkaista Euroopan autoteollisuutta. Onhan kyse paljon muistakin toimijoista kuin Volkswagenista. Nyt tämä yritys äh, murskata se on huomattavasti laajempi kuin vain Volkswagenin kohdistuva kilpailijat ovat nyt todella liikkeellä. Joten äh, kun ajatellaan, että meillä kuitenkin on hyvin tiukat äh, päästä standarditkin, niin mitä mieltä olette? Kiitoksia. Sitten eh, Annika, eh, sosiaalidemokraattiryhmä, olkaa hyvä. Uh, I will speak in Romanian. That's a special day today, so... Day of Romania. So our colleague would like to speak Romanian on... Eh, kollega haluaa puhua Romania. Minä onnittelen teitä. Ja olen pahoillani, Dan, en nyt toistanut tätä tässä kymmenen minuuttia sitten. Tänään on Romanian kansallispäivä, eli hienoa, onnittelut. Ja puhukaa ihmeessä Romaniaa. Tänään olemme kaikki romanialaisia. E, Paljon kiitoksia. Um, acest de Kiitän puheenjohtaja. Mukavaa, että komission jäsen on tullut vieraaksemme. Haluaisin nostaa esiin yhden ongelman. Euroopan parlamentti ja ITRE-valiokunta täällä yritämme todella huolehtia Euroopan teollisuudesta. Ja on hyvin tärkeää, että toimimme yhdessä niin, että saamme aikaan kasvua. Yhden asian nostaisin nyt tänään esiin. Tämä on hiukan hämmentävää. Me emme aina saa kaikkea sitä tietoa, mitä tarvitsisimme, emmekä myöskään saa aina tietoa niiltä, joiden meille tietoa tulisi toimittaa. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi kasvupääosastoa, komission pääosastoa. Meidän ei ole onnistunut saada tarvitsemiamme tietoja, ja tämä johti siihen, että me saaneet valmisteltua omaa mietintöämme. No sitten mm, kasvupääosaston pääjohtaja tuli puhelimeen ja sanoi, että oikeastaan mm, ilmastopääosasto on tästä vastuussa, emmekä me, enkä me halunneet mitään äh, skandaalia tästä ja sitten ei tapahtunut yhtään mitään. No niin, nyt meillä on ITS ja yritämme saada äh, tietoja esimerkiksi juuri vaikutusarviota, että miten tämä vaikuttaa teollisuuteemme. Me emme saa tietoa, me emme saa tietoa, me emme saa vastauksia kysymyksiimme. Ehkäpä myöhemmin, ehkäpä myöhemmin, näin meille lupaillaan. Ja kun keskustelemme vaikkapa energiasta, niin energiasta itse asiassa on vastuussa energiapääosasto. Ja sieltä meille taas sanottiin, että niin, kyse on pitkän aikavälin strategiasta haittaa ja teollisuus tulee sitten peliin ja äh, sanoo, että äh, tämä on oikeastaan yksi kaikkein tärkeimmistä aiheista. Ja pallo pyörii ja uskottavuus kyllä kärsii. Meidän täytyy voida tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia arvoisa komission edustaja. Eikä voi käydä niin, että yhdessä yössä esimerkiksi hinnat nousevat taivaisiin. En tiedä, tiedättekö te tästä komission ja sen vaikkapa älykkäät verkot? Yhtenä esimerkkinä älykkäät verkot. Tänään hinta on tämä ja sitten tulee uusia laitoksia ja sitten huomenna hinnat ovatkin täysin toisenlaiset, ehkä nousevat, ehkä laskevat. Tämä on hyvin, hyvin vaikeaa ja onko tämä nyt siis se visio, jota komissio aikoo ajaa? Teollisuutemme edut täytyy kyllä muistaa, arvoisa komission jäsen. Joten minun mielestäni meidän tulisi tässä nyt olla tarkkana, ettei käy niin, että kohta kaikki teollisuus pakenee täältä Euroopan unionista, kun tilanne on niin epävarma, eikä ole, kun, eikä ole kokonaisvaltaista strategiaa ja Mielestäni esimerkiksi kasvupääosaston komission edustajien tulisi olla täällä paikalla. Ei voi olla niin, että meiltä pimitetään tietoja ja sitten esimerkiksi hinnat vaihtuvat päivä päivältä. Olisi hyvin tärkeää, että te puolustatte Euroopan teollisuutta. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Kosenowski ECR-ryhmä. Onko tänään Tsekin kansallispäivä? Ei ole. Voitte kuitenkin puhua äidinkieltä, ne ei se mitään. Předsedo, ja my nemáme e, národní den a... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei meillä ole tänään kansallispäivä, mutta valitettavasti Romania en kyllä osaa puhua. Joka tapauksessa haluaisin onnitella romanialaisia kollegojamme Olen tyytyväinen siihen, että voimme komission jäsenen kanssa keskustella nyt siitä, kuinka tärkeä sisämarkkina onkaan. Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin pilareista ja me kaikki tiedämme, että paljon esteitä vielä on toiminnan tiellä. Tiedämme, että me myöskään etene kovinkaan nopeasti, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää komission jäsentä tästä hyvin kattavasta puheenvuorosta tämän keskustelun aluksi. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten esitän nyt vain kaksi kommenttia. Ensimmäinen koskee palveluiden vapaata liikkuvuutta. Se on yksi kulmakivistä Euroopan unionissa. Usein huomaamme, että palvelut kohtaavat suuria ongelmia, jos palvelun tarjoaja haluaa, ja haluaa niitä tarjota rajat ylittävästi. Muistan, että Tsekin puheenjohtajuuskaudella hyväksyttiin direktiivi, joka käsitteli palveluiden sisämarkkinoita. Ja siksipä kysymykseni on seuraava. Mitkä ovat seuraavat äh, askeleet? Sillä monet esteethän ovat vain byrokraattisia tiellä meni siellä mitään järkeä. Joten kuinka teidän mielestänne me voisimme päästä eteenpäin? Kuinka voisimme tähän esteiden vuoreen käydä käsiksi. Ja sitten toinen kysymykseni käsittelee teollistekojen oikeuksia. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että sisämarkkinat ja myöskin lisäsuojelu on saatu aikaan sisämarkkinoilla koskien rinnakkaislääketuotteita. Tämä oli hyvin tärkeä päätös markkinoita ajatellen. Ja meillä on myöskin kolmansista maista tuotavien lääkkeiden osalta poikkeus. Jos tämä poikkeus on jotakin, mitä emme onnistu käsittelemään kyllin nopeasti, monet rinnakkaislääkkeet, rinnakkaislääkkeiden tuottajat tulevat lähtemään pois Euroopan unionin markkinoilta. Tämä olisi harmi, sillä rinnakkaislääkkeet ovat hyvin, hyvin tärkeä talouden osa. Paljon kiitoksia komission jäsen. On hienoa, että olette täällä tänään kanssamme. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Björk. Elnök úr, és köszönöm az alapos tájékoztatást, biztos asszony. Örülök, hogy... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä tästä puheenvuorosta ja tiedoista. Kilpailukyky on aivan keskeinen aihe tällekin valiokunnalle. Ja me todella tarvitsemme oikeudelliset puitteet eh, yritystemme tukemiselle. No, ainahan eh, esteitä alalla on ja siksi yrityksemme eivät itse asiassa ole kansainvälisesti tarkasteltuna kilpailukykyisiä. Minulla olisi kysymys, jonka aiemmatkin puhujat ovat maininneet, nimittäin geneerinen tuotanto, pääsy markkinoille, kolmansien maiden markkinoille on rajattua ja rajallista siellä tuotanto voi käynnistyä huomattavasti nopeammin. Euroopassa on erilaisia lupamenettelyjä, joita on kunnioitettava, mutta jotka viivyttävät tilaisuutta käynnistää toimintaa. Kun ajatellaan geneerisiä tuottajia, no niin, niin Ja kyllä meidän ehkä tulisi parantaa tilannetta ja luoda tätä kautta työpaikkoja. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Blanco López. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, presidente. Me... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin esittää yhden huomion. Yhtenäismarkkinoiden vahvistamista varten on ehdotettu erilaisia toimia, kun ajatellaan uusia malleja yrityksille ja kuluttajille, uusia toimintamalleja, jotka ovat erittäin hyödyllisiä. Ajatellaan tavaroiden ja palvelujen tarjonnan monipuolistamista ja samalla hintojen laskua, mutta tähän tietenkin liittyy myös omia vaaroja. Uudet liiketoimintamallit olemassa olevilla markkinoilla saattavat kohdata sääntelyongelmia tai oikeudellisia, oikeudellisen epävarmuuteen liittyviä ongelmia, joten katson, että meidän tulisi vahvistaa ehkä kuluttajille tarjottavia ää, tarjottavaa suojelua. Ja kun ajatellaan esimerkiksi erilaisia osuustoiminta malleja, niin on erilaisia liiketoimintamalleja, joiden kautta voidaan heikentää työntekijöiden oikeuksia, joten nyt komissiolta tarvittaisiin kyllä tälläkin alalla toimia. Kiitoksia. Kiitokset kollega ja seuraava puhuja on edustaja Piper, Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, minä olen täällä reunalla ja toisessa suunnassa, täällä päin. No, sitä parempi. Kaksi asiaa. Yhtäältä autoteollisuus ja mm, päästöarvot. Mielestäni komission ehdotus tällaisenaan, kun sitä kuvailitte, on erittäin osuva, hyvä. Ehkä vaikea toteuttaa, mutta yrittää täytyy kuitenkin, kun tätä taustaa ajatellaan. Haluaisin teidän arvionne eh, siitä, että mitä jos me parlamenttina palauttaisimme tämän käsittelyyn, eh, hylkäisimme tämän ehdotuksen, mitä toimia sitten odottaisitte jatkossa. Haluaisin vielä korostaa, että Euroopassa meillä on kuitenkin 12 miljoonaa työntekijää autoteollisuudessa kaiken kaikkiaan. Ja jos ajatellaan autoa, ajoneuvoa, niin tämän auton arvosta 75 prosenttia tulee ja on valmistettu yrityksissä, joissa on alle 250 työntekijää, eli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Mitä niille tarkoittaisi, jos me tiukentaisimme entisestään määräyksiä. Nyt kyse on kuitenkin rikollisista, jotka toimivat rikollisella tavalla yhden konsernin sisällä. Emme saa mielestäni nyt lähteä epäilemään koko teollisuutta. Toinen asia. Metsästysaseet, tuliase, direktiivi. Me olemme pohtineet paljonkin tai, ja monet metsästäjät ovat olleet meihin yhteydessä huolestuneet. Metsästäjät ja urheiluampujat ovat olleet hyvin huolissaan omasta tulevaisuudestaan. Nimittäin nyt vaikuttaa siltä, että ala, siis juuri metsästäjät ja urheiluampujat, rinnastetaan suoraan terroristeihin. Ei, ei, ei näin voi kuitenkaan olla. Tämä ei ole hyväksyttävää. Komission jäsen aika paljon on nyt huhuja sen suhteen liikkeellä, mitä komissio aikoo metsästys- ja urheiluaseiden suhteen tehdä. Voisitteko rauhoitella meitä hiukan? Kiitoksia. Uh, thank you. You're quite... Kiitos. Tämä teidän kysymyksenne liittyy tietenkin myös eläinten hyvinvointiin. Komission jäsen huomauttaa, että eikä liity kaukana siitä. Seuraavaksi edustaja Kirk, olkaa hyvä. Bardzo, panie przewodniczący. Ja też e, w kwestii motoryzacji. Rynek e, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tuoda autoteollisuuden myöskin esiin. Tämä teollisuus ei ole lainkaan homogeenista ympäri Euroopan. Meillä on Espanjan ja Romanian kaltaisia maita ja muitakin maita, joissa auton keski-ikä tällä hetkellä on 13 vuotta, kun taas Puolassa auton keski-ikä on aivan toinen. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että että me olemme jonkinlainen romutamo tai romukenttä. Meille tuodaan vanhoja autoja ja siksi meidän päästömme ovat hyvin korkeat. Mutta toisaalta meillä on rakenne, jonka pitäisi pystyä puuttumaan tähän pk yritykseen mutta pk-yritykset eivät pysty tekemään töitä samalla tavoin ympäri Euroopan. Tämä johtuu siitä, että tietyissä maissa ei hyväksytä esimerkiksi korjauslauseketta. Tietyissä maissa tietyt auton myyjät ovat saaneet monopoliaseman korjauksiin. Olisi erittäin hyvä asia, että tämä korjauslauseke saataisiin toimimaan ympäri Euroopan. Näin emme estäisi pk-yritysten toimintaa ja samalla voisimme paremmin valvoa syntyviä päästöjä. Kiitoksia and Mr. Ruby. Kiitokset kollega Seroa puhujaan edustaja Ryby. Kiitos. Haluan lämpimästi kiittää komission jäsen Kovskaa hänen toiminnastaan PK-yritysten tukemiseksi, erityisesti nuorten yrittäjien Erasmus on valtava menestystarina ja mukava, jos sitä voitaisiin jatkaa entistä vahvempana. Eilen kävimme keskustelua tällaisista bisnesenkeleistä, naispuolisista sellaisista, erityisesti alueilla, joissa työttömyys on korkealla, naisten työttömyys erityisen korkealla. Hienoa, kun saadaan lisää toimintaa. Ja sitten tietenkin vielä maahanmuuttajien yrittäjyys. Jos nyt miljoona maahanmuuttajaa muuttaa Eurooppaan ensi vuonna jopa kaksinkertainen määrä kaksi miljoonaa, niin ei riitä, että heidät integroidaan työmarkkinoille, vaan heitä tulee kannustaa myös yrittäjyyteen oman yhteisön puitteissa, mutta totta kai äh, kaikkien Euroopan kuluttajien äh, palveluksessa, joten yrittäjyys on äärimmäisen tärkeä asia. Ja näin tietenkin myös sitten maahanmuuttajaperäiset yrittäjät voivat äh, luoda työpaikkoja Euroopassa. Tavoitteemme että Euroopan tuotantoa saataisiin lisättyä 20 prosentilla vuoteen 2020 saakka, tai mennessä, niin tämä on tietenkin <laughs> hyvä tavoite, mutta tällä hetkellä suuntaus on täysin toiseen suuntaan. Työpaikkoja on menetetty, tuotantoa on menetetty 15 prosenttia, joten olisi hyvä, että loisimme nyt sellaiset toimintamahdollisuudet, että ei luoda köyhyyttä, vaan luodaan hyvinvointia. Ja tämähän tapahtuu tietenkin tuotannon ja työpaikkojen kautta. Sitten äh, polttomoottoreista en nyt äh, haluaisi niitä leimata huonoiksi, vaan haluaisin, että ilman polttomoottoreita pitkiä, pitkillä matkoilla ei pystytä painavia kuljetuksia kuljettamaan, joten älkää me nyt antako musta maalata koko Eurooppaa. Kiitokset ja sitten edustaja Moody. Uh, firstly, I'd just like to echo the comments of... Uh... Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin uh, kollegani Blanco Lopezin uh, kommentteja tässä heijastella. Hän korosti um, osallistavaa taloutta ja sitä, kuinka tärkeää tämä sektori on, niin emmekä saa unohtaa ihmisiä, jotka tekevät tällä sektorilla töitä. Ja toisekseen on tervetullutta, että mainitsitte kiertotalouden. Se, että saamme kiertotalouden todellakin toimimaan, tulee vaatimaan perustavan luontoisia uudistuksia. Kuten kollega mainitsi, tämä vaatii hyvin paljon poliittisia päätöksiä. Joten odotan mielenkiinnolla aloitteitanne ja toivon, että ne tulevat olemaan kunnianhimoisia, kun näemme huomenna. Ja tämän lisäksi te puhuitte vielä avaruussektorista. Se on valtava sektori merkitykseltään ja myöskin sen kattavalta kentältä erilaiset turvallisuuskysymykset, informaatio, jopa terveyskysymykset – ja ilmasto, mutta tietynlaista hämmennystä on nyt tämän sektorin suhteen ilmassa. Emme tiedä, missä vastuu on ja kenellä, onko se Euroopan unionilla vai muilla toimijoilla ympäri Euroopan. Siksi haluaisin tietää, miltä tämä strategia tulee näyttämään, kuinka voimme ratkoa näitä kysymyksiä ja sen lisäksi kuinka voisimme paremmin sitouttaa parlamentin tähän työhön avaruussektoria ajatellen, sillä Uskoakseni tämä on ollut tietyllä tavalla jonkinlainen tyhjö suhteissamme äh, komission parlamentin ja virastojen välillä. Olisi tervetullutta, että meillä olisi hiukan merkkejä siitä, että tähänkin asiaan tartutaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Mr. President. We are celebrating Independence Day on Sunday, so maybe... Äh, kiitoksia. Äh, me juhlistamme ähm, itsenäisyyspäivän sunnuntaina, puhunpa nyt suomea. Äh, komissaari Vienkovska tästä hyvästä, kattavasta esityksestä. Minulla on muutama kysymys ja huomio. Ensinnäkin haluan tukea niitä puheenvuoroja, joita täällä esitettiin jo sharing economin merkityksestä. On erittäin hyvä, että olette ottaneet sen ensi vuoden työohjelmaan. Tiedämme, että Euroopassa toimii monia yrityksiä, jotka ovat kohdanneet ongelmia jäsenmaissa tai yksittäisissä kaupungeissa, koska lainsäädäntö ei tunne tällaisia palveluita Näistä tunnetuimmat varmasti Uber ja Airbnb, jotka ovat erittäin suosittuja palveluita, mutta osa jäsenmaista on jopa kieltänyt tai osa kaupungeista näiden toimimisen. Ja on hyvin tärkeää, että pystymme luomaan sellaisen viitekehyksen, että uudet innovaatiot, niitä kannattaa Euroopassa myös kehittää ja tänne kannattaa investoida ja uudet palvelut saavat täällä myös kasvaa. Mielestäni hyvä periaate on se, että samoilla palveluilla olisi samat säännöt. On muistettava, että Airbnb ei ole hotellipalvelu eikä Uber ole taksipalvelu, eli usein se edellyttää myös sitä, että näidenkin toimialojen sääntelyä voidaan keventää, että saadaan reilu, reilu kilpailu aikaan. Mutta tämä on erittäin tärkeä kasvua lisäävä teema, sharing ja Tässä haluan teitä kannustaa eteenpäin. Sitten toinen vähän vakavampi kysymys tästä single marketin tulevaisuudesta. On erittäin hyvä, että nyt halutaan boostata eteenpäin ja vahvistaa tätä single marketia, mutta kuten tiedämme, tämän pakolaiskriisin seurauksena monet jäsenmaat ovat ottaneet tilapäisesti rajatarkastuksia taas käyttöön. Ja haluaisin vähän kuulla teidän näkemystänne siitä, kun tiedämme, että tämä on meidän yksi tärkeimpiä peruskiviä, ihmisten vapaa liikkuvuus. Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, minkälaisia seurauksia sillä voi olla tälle meidän yhtenäismarkkinalle ja sen toiminnalle, että ikään kuin raja, rajatarkastuksia on taas uudelleen palautettu? Ja aivan viimeksi haluan vielä tähän Markus Piiperin puheenvuoron liittyen nostaa esiin tämän asedirektiivin, joka todella omassa kotimaassani Suomessa kuohuttaa erittäin paljon ihmisten mieliä, koska meillä on edelleen asevelvollisuusarmeija. Se on hyvä muistaa nyt, kun Suomen itsenäisyydestä tulee sunnuntaina juuri 98 vuotta kuluneeksi. Pääsimme silloin Venäjän vallan alta irti. Ja meillä 95 prosenttia sodan ajan vahvuudesta perustuu reserviläisiin. Ja reserviläiset harjoittelevat nimenomaan tällaisilla aseilla, jotka nyt kiellettäisiin tuossa direktiivissä. Ja se on herättänyt Suomessa erittäin paljon huolta reserviläisten ja maanpuolustuksen kannalta, toki myös metsästäjien joukossa, joten suomalaiset varmasti toimivat aktiivisesti siinä, että pystymme saamaan muutoksia ja poikkeuksia tuohon, tuohon direktiiviin. Thank you very much. Eh, Kiitokset ja sitten kollega Mattel. C'est Ah, ok. Pardon. <laughs> Merci, monsieur. Minäkö? Niin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kaikille romanialaisille toivottaisiin ähm, hyvää kansallispäivää, mutta myöskin metallialan työntekijöille terästeollisuudelle tämä on Ranskassa heidän teemapäivänsä. Olen sitä mieltä, että sitä markkinoita emme voi käsitellä puhumatta muusta maailmasta. Emme voi siis eh, eurooppalaisia sisämarkkinoita käsitellä puhumatta loppumaailmasta, sillä me voimme tehdä kaikki kilpailukykyponnistukset, eh, eh, jotka haluamme teollisuutemme tukemiseksi, mutta jos muilla on välineitä, jotka ovat meidän yhteisten sääntöjemme vastaisia, jotka yhdellä klikkauksella voivat kaataa kilpailukykymme, varmaankin ymmärrätte, mitä tarkoitan viittaa tässä Kiinan kanssa solmittavaan kumppanuuteen. Kiinalla ei ole samanlaista säännöstöä kuin meillä ja me olemme hyvin, hyvin huolissamme, kun ryhdymme tekemään nyt kumppanuussopimusta Kiinan kanssa. Tämä maa tulee asettamaan meidän teollisuutemme erittäin vaikeaan kilpailutilanteeseen aivan yhdellä helpolla klikkauksella koko eurooppalainen kilpailukyky saattaa vaarantua. Me pyrimme sisämarkkinoilla saamaan yhteiset säännöt aikaan, ettei meillä olisi vääristynyttä kilpailutilannetta. Esimerkiksi mutta Kiinassa ei ole lainkaan näin. Hiljattainen metalliteollisuuden kriisi, te varmaankin olette seurannut tätä asiaa hyvin läheisesti, osoittaa tämän. Emme koskaan pysty taistelemaan tasaisella taistelukentällä tässä tilanteessa. Ja sitten toinen kysymys on hallinto. Tiedämme erittäin hyvin, että nykyisin kaikki yritykset, erityisesti eurooppalaiset yritykset, jotka äh, lähtevät Kiinaan, ovat tilanteessa, jossa niiden täytyy äh, toimia kumppanina kiinalaisen yrityksen kanssa. Tämä on velvollisuus, ja tällaista vastaavaa velvollisuutta meillä taas ei ole. Se on uhka meille. Haluaisin tiedättää vielä teidän kantanne kilpailukysymysten suhteen, ähm, teollisuuskysymyksistä vastaavana komission jäsenenä teidän pitää näitä asioita käsitellä ja haluaisin tietää, kuinka Eurooppa strategisesti voi kilpailukykyä säilyttää. Nyt on todellakin aika, että Eurooppa määrittelee itselleen strategisesti tärkeät markkinat maantieteellisesti. Me emme voi ryhtyä enää äh, sellaiseen suppeaan yhteistyöhön, jota olemme harjoittaneet erilaisilla tekosyillä, kun taas samaan aikaan markkinoillemme tulee tuotteita nimenomaan Kiinasta. Otan nyt esimerkiksi Kiinas, äh, Italiassa tapahtuneen äh, metallialalta äh, Thyssen Groupin ostamisehdotus tuli edellisen komission kumoamaksi. Se oli eurooppalaisten markkinasääntöjen vastaista, mutta samaan aikaan komissio täysin sulki silmänsä siltä, että Eurooppaan tuotiin valtava määrä terästeollisuuden tuotteita juuri esimerkiksi Kiinasta. Kiinat, kiinalaiset valtaavat kaikki markkinat. Kiitoksia. Two minutes. Ei yli kolmea minuuttia, parempi ehkä kaksi minuuttia. Edustaja Helmer. Kiitos puheenjohtaja. Vastoin kuin jotkut kollegat täällä ovat todenneet, minun täytyy todeta, että meillä ei ole itsenäisyyspäivää yhdistyneessä kuningaskunnassa tänään, mutta toivon, että voimme sitten itsenäisyyttämme juhlistaa Brexit-kansanäänestyksemme onnistuttua. Kiitoksia komission jäsen tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ja kun täällä nyt on puhuttu paljon kilpailukyvystä, Euroopan kilpailukyvystä, niin minä kysyisin komission jäseneltä, onkohan minun samoin kuin minä huolissaan siitä, että Euroopan teollisuuden kilpailukyky kärsii näistä säännöistä. Ja voisikohan puhua komissiossa energia- ja ilmasto muutoskollegojensa kanssa ja pyytää näitä muuttamaan nykypolitiikkaa niin, että saataisiin sellaista energiaa Euroopassa, jonka toimitusvarmuus toteutuu ja joka on edullista. Sitten äh, päästökauppajärjestelmä, ETS-järjestelmä. Meillähän on tämä kauppajärjestelmä, mutta sitten olemme huolissamme myös hiilivuodosta ja tarjoamme äh, paljon energiaa käyttäville tahoille helpotuksia. Kun ajatellaan tätä päästökauppajärjestelmää, niin eikö se ole erityisen kova taakka PK-yrityksille, joista juuri äh, komission jäsen on vastuussa? jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Me emme nimittäin tarvitse minkään näköisiä kansanäänestyksiä voidaksemme itsenäisyyttämme juhlistaa monissakin maissa. Sitten edustaja Niibler seuraavaksi. Kiitokset puheenjohtaja komission jäsen. Pahoittelen, että tulin myöhässä. En kuullut tuota komission jäsenen alkupuheenvuoroa, mutta olen lukenut sisämarkkinastrategian ja haluaisin nostaa esiin kolme aihetta. Ensinnäkin teidän sisämarkkinastrategianne ja vapaat ammattiharjoittajat, siis lääkärit, hammaslääkärit, veroneuvojat, arkkitehdit, rakennusinsinöörit ja niin edelleen. En tiedä, onko näihin jo viitattu. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että nämä ammattiryhmät, jotka meillä Saksassa ja monissa muissa Euroopan maissa myös ovat järjestäytyneet omiin järjestöihinsä oikein hyvällä tavalla, niin minulla on sellainen vaikutelma, että te haluatte nämä vapaiden ammatinharjoittajien omat ammattijärjestöt, mm, eli niin kutsutut kamarit, niin kuin meillä Saksassa ne on järjestetty. Haluatte viedä niiltä toimintaa kyvyn. Ne kuitenkin järjestävät koulutusta ja näin helpottavat myös valtion taakkaa niitä ei mielestäni voi nähdä mitenkään kaupan esteenä. Nämä ammattiryhmät ja niiden järjestöt itse asiassa helpottavat valtion toimintaa ja toivoisin, että te heikentäisi niiden tilannetta. Kollega Piper täällä jo puhui Volkswagen-skandaalista, samoin kollega Rybich. Minä tuen molempia puheenvuoroja. Pyytäisin, että kun skandaali tutkitaan muistettaisiin se, että dieselteknologia e, Euroopassa on kuitenkin ympäristöä säästävää teknologiaa. E, diesel on hyvin tärkeä Euroopalle, Euroopan maantieliikenteelle ja pyytäisin, että komission jäsenenä huolehti sitten siitä, että tämä teollisuus saa jatkossakin tukea. Ja sitten vielä aseenlainsäädännöstä. Kollega Virkkunen viittasi siihen juuri äsken ja minäkin vielä korostan hänenkin puheenvuoroaan. Mm, Saksassa meillä on erittäin tiukka aselainsäädäntö. Joitain vuosia sitten Vinendenissä tapahtui mm, verilöyly. Sen jälkeen olemme kiristäneet lainsäädäntöä entisestään ja me emme ymmärrä ollenkaan, että Euroopan harmonisoinnin kautta lähdetään tällaiseen aktionismiin. Enemmän on vähemmän. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Henkel. Äh, <clears throat> Madame Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, te varmastikin olette kiinnostunut siitä, että Euroopassa teollistumista voitaisiin yhä kasvattaa. Sehän on itse asiassa viime vuosina taantunut. Minulla on vain yksi kysymys. Oletteko huomannut, että on olemassa yhteys aivan liian vahvan euron erityisesti eteläisen Euroopan maille liian vahvan euron välillä. Nehän eivät nyt pysty viemään kuten ennen. Ja tietyille maille aivan liian heikon euron, kuten minun äh, maani tapauksessa. Siellähän teollistuneisuuden aste on säilytetty tai jopa noussut. Eli kysymykseni on se, oletteko samaa mieltä siitä, että on yhteys tällaisen yksi koko kaikille valuutan, joka Etelä-Eurooppaa vahingoittaa ja sitten tietyllä tavalla tuen Eurooppa, Pohjois-Euroopalle välillä. Onko tässä siis yhteys? Other... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä taida olla. Tässäpä oli koko joukko kysymyksiä komission jäsenelle. Ja nyt Mielellämme haluamme kuulla vastauksianne, erityisesti neljä suurta kysymyskokonaisuutta. Teollisuus, sisämarkkinat, yrittäjyys, pk-yritykset ja myös avaruuspolitiikka. Kaikki nousivat esiin. Olkaa hyvä, arvoisa komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata nyt järjestelmällisesti, mutta antakaa anteeksi, jos nyt jotakin en olisi kirjoittanut ylös. Mutta joka tapauksessa autoteollisuudesta ja moottoriteollisuudesta. Totta kai. Ja me emme halua hankkiutua eroon dieselmoottoreista. Haluamme tukea autoteollisuuttamme ja tämä olkoon vastaus myös niille, jotka puhuivat siitä yleisemmin. Minä puhun teollisesta näkökulmasta. Totta kai minun on otettava huomioon kaikki sopimukset ja sitoumukset, joihin olemme ryhtyneet jäsenvaltioissa siis ja neuvostossa aikaisempien vuosien aikana, mutta autoteollisuus on tällainen kruununjalokivi, jota meidän pitää suojella, mutta meidän ei pidä sulkea silmiämme petoksilta, kuten, näin on, kuten tässäkin on käynyt. Ja paras vastaus tähän tässä nykytilanteessa on se, että me saavutamme taas kuluttajien luottamuksen. Kuluttajat kyllä tulevat takaisin. Kun katsomme tuloksia tänä vuonna, niin voimme seurata, miten kuluttajat toimivat. Vaikkapa Volkswagenin tapauksessa meidän pitää voittaa kuluttajien luottamus. Ja tässä mielessä pitää, meillä on kaksi toimenpidettä toimenpidettä. Meillä on ensinnäkin komissiossa haasteena menettely. Yksi ainut yhtenäinen menettely. Alkaen ensi vuoden syyskuusta meillä on todellakin nyt kahden ja neljän vuoden viiveellä tulemme saamaan paljon modernimpia moottoreita. Ja Totta kai me siirrymme puhtaampiin ajoneuvoihin. Nyt on kuitenkin ryhdyttävä jo järkeviin toimiin. Toistan, Tämä on oikein hyvä sopimus, johon päädyimme teknisessä sääntelykomiteassa. Se on kunnianhimoinen sopimus, se on hyvä ympäristölle ja siinä lyhennetään ja vähennetään nelinkertaisesti päästörajoja neljän viiden vuoden sisällä, mutta myöskin keskustelemme teollisuuden kanssa tästä. Tämä on toteuttamiskelpoinen teollisuudelle. Tätä ei yhtäkkiä vain kyhätty koko niin, että teollisuus olisi tässä sitten, ei pärjäisi. Autoteollisuus maksaa paljon, antaa paljon rahaa ja ponnistuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Autoteollisuus on moderneimpia eurooppalaisia teollisuuksia, ja nyt pitää vain voittaa kuluttajan luottamus. Ja se onkin iso ongelma. Ja yksi asia, josta keskustelin viikko sitten Strasbourgissa, Volkswagenin pääjohtajan kanssa – ja minun on sanottava jälleen kerran, että me emme voi joutua tilanteeseen, jossa Euroopan kuluttajia kohdeltaisiin toisella tavalla kuin Yhdysvaltain kuluttajia. Ympäristö ja taloudelliset olosuhteet ovat erilaiset, mutta petos oli ihan sama USAssa ja Euroopassa ja meillä pitää olla samat korvaustasot kuin Yhdysvalloissa. En tiedä, miten tämä ratkaistaan, mutta kun tämä tapahtui tapaamisen jälkeen pääjohtajan kanssa, niin Volkswagenhan väitti, että korvauksia ei makseta, mutta tätä komissio ei hyväksy. Ja haluan nyt pyytää anteeksi tätä pitkää prosessia, että vastausta ei ole tullut. Me edelleenkin rakennamme kapasita, digikapasiteettiamme ja lopullisesti aion sanoa, että olen kovasti paneutunut energiamarkkinoihin ja energian hintaan, koska tämähän liittyy tietysti teollisuuden kustannuksiin, joten kysymystä ei voi sivuuttaa. Ja siksi energiamarkkinaunioni on hyvin lähellä sydäntäni, kuten myös osallistava talous. Ja katson tätä teollisuuden näkökulmasta. energia sopimukset ja pitkät energiasopimukset ovat tärkeitä teollisuuden suunnittelutyön kannalta. Me valvomme tilannetta koko ajan ja valvomme myös energian hintoja. Joissakin tapauksissa ja tämän sanoisin myös Helmerille. Esim. brittitapauksessa energia hinnasta terästeollisuudessa, niin se ei liity EU-sääntelyyn mitenkään. Tämä on tapaus, joka liittyy kansalliseen verotukseen. Aion kyllä nyt katsoa tilannetta ja muodostamme ryhmän, joka saa kaiken informaation siitä, miksi energiahintojen erot ovat niin suuria jäsenvaltioiden välillä ja se ei liity mitenkään ilmastopolitiikkaan eikä EUn energiapolitiikkaan, vaan ihan jäsenvaltioiden omaan sääntelyyn ja tässä tapauksessa Iso-Britannian omaan verotuskäytäntöön. Ja sitten geneeriset sitten. Tarkoittaakohan puhuja rinnakkaislääkkeitä? Niin mehän puhuimme tässä tiedonannossa tällaisesta suojaamissertifioinnista. Olemme yhteydessä lääketeollisuuteen ja rinnakkaislääkkeiden valmistajiin. Me suunnittelemme nyt tällaista poikkeusta, joka antaisi mahdollisuuden luoda tuhansia korkean teknologian työpaikkoja. Ja tämä on nimenomaan strategiassa suoraan kirjattuna. Ja se on myös työohjelmassamme. Ja vielä osallistavasta taloudesta, niin kaikki te tiedätte, että kuten aiemmin jo mainitsin, meillä on ihan eri tilanne jäsenvaltioissa, mitä tulee tähän yhteistyötalouteen tai osallistavaan talouteen. Minä uskon, että me emme voi toimia hyödyttömän liiketoimintamallin kanssa – Ja meidän täytyy löytää ratkaisu, jolla käsitellään tätä yhtenäisellä tavalla EU:ssa ja siitä nämä suuntaviivat, jotka pitää taata. Ensinnäkin nämä, näiden yhtiöiden pitää maksaa veroja, pitää toimia reilusti valtion budjetteihin nähden. Ja toinen tärkeä kysymys on kuluttajan suoja. Me laadimme, olemme laatineet suuntaviivoja, koska emme halua mitään uusia sääntöjä, vaan haluamme antaa suuntaviivoja palveludirektiivin mukaisesti – ja kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti EU:ssa. Miten niitä voidaan soveltaa osallistavaan talouteen ja miten tällä pehmeällä tavalla voidaan sitten käsitellä jäsenvaltioiden eri ongelmia. Ja kiertotaloudesta vielä, joka on yhteydessä vähän edelliseen ja yhteydessä teknisiin testeihin, niin meillähän on tyyppihyväksyntädirektiivi, jossa otamme nämä esille ja haluamme siis panna täytäntöön asiat ja estää tämä foorumsoppailu. Tärkeää on tässä kiertotalous ja paketin täytäntöönpano, jossa halutaan sertifioida kriittiset raaka-aineet, resurssit, energiatehokkuus – kierrätyksen vakaa saatavuus ja toimivuus. Ja tällä kertaa tämä asiakirja, kuten aiemmin sanoin, liittää yhteen ympäristön ja teollisuuden. Teollisuus pitää saada mukaan. Se on menestyksen tai kierrättämiseen. Ja näin saavutamme ne ympäristötavoitteet, jotka ovat tässä paketissa. Meillä pitää olla teollisuus rinnallamme. Teollisuutta ei voida pitää minään vastapuolena. Ja tuli se direktiivi Ensinnäkin metsästäjät, keräilijät, niin tietenkään heidän harrastukseensa ei kosketa, vaikkei nyt sitä harrastusta oikein ymmärräkään, mutta nykytilanteessa Euroopassa meidän täytyy reagoida nopeasti ja olemme reagoineet nopeasti dramaattisissa tilanteissa, joita on toteutunut. Ja tavoitteena tässä paketissa, jossa on 12 sääntöä. Siinä on direktiivi, on ottaa turvallisuus Eli pitää voida jäljittää aseet. On lailliset markkinat, meidän pitää tietää, kuka omistaa aseet, miten aseet liikkuvat Euroopan halki ja pitää taata, että aseet voidaan ottaa pois käytöstä samalla tavalla Euroopassa, koska kaikissa hyökkäyksissä – jotka on suoritettu Sarliebdossa, Taliksjunissa ja Pariisissa. Aseet, joita käytettiin, osa aseista oli ostettu internetistä ihan laillisesti ja sitten koottu, osat oli koottu ja osa oli epäaktivoitu. Eli kyllä viranomaiset tiesivät, että ne oli osittain epäaktivoitu, mutta vain osittain. Ja meidän pitää reagoida nyt tähän. Voin taata, että jokainen, joka haluaa laillisesti ostaa aseen, metsästäjät, keräilijät, voivat sen tehdä, mutta saatuaan etukäteen luvan. Nykyluvat pysyvät pätevinä, mutta uudet luvat, jos jotkut, niin ne joutuvat tämän uuden lain piiriin ja puoliautomaattiset tuliaseet, kuten kalasnikovit, ovat sitten täysin kiellettyjä yksityishenkilöille ja lienee turha selittää miksi. Energian hinnat, terästeollisuus, ensinnäkin päästökaupasta voin vain toistaa, mitä olen jo sanonut. Eli minä edustan teollisuuden näkökantaa. Olen ihan samoilla linjoilla siitä, että päästö Kaupalla on valtava vaikutus teollisuuteen ja pk-yrityksiin, mutta jäsenvaltiot päättivät viime vuonna mennä tähän suuntaan, eli joihinkin päätöksiin on nyt ryhdytty ja meidän pitää huolehtia päätöksistä, jotka voisivat tuottaa harmia teollisuudelle. Kiinasta. Totta kai olen tiivissä yhteistyössä komissaari Malmströmin kanssa tässä ja minun on sanottava, että olen ihan samaa mieltä kuin Monsieur Martin täällä sitä, että meidän täytyy käyttää kaikkia kauppavälineitä, jotka ovat käytössämme taataksemme reilun kaupan Euroopan teollisuudelle, terästeollisuudelle muun muassa Kiinan kanssa. Ja meidän pitäisi myös keskustella vapaamarkkinastatuskuosta Kiinan kanssa – meillä on valtava vaara, eikä vain terästeollisuudelle, vaan muillekin sektoreille, jos olemme täysin avoimia ja jos se ei ole vastavuoroista. Tätä, tästä pitää keskustella eri näkökulmista myös teollisuuden kanssa. Sitten itsenäiset ammatinharjoittajat, niin kuten aiemmin sanoin IMKossa, meillä on 5000 säänneltyä ammattia Euroopassa. Joissakin jäsenvaltioissa niitä on 4-500 ja sama argumentti on jo toistettu ammattijärjestöjen toimesta eri maissa, Ranskassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Puolassa. Argumentit ovat aina samoja, joita toistetaan ja joilla sanotaan, että jos tätä ammattikuntaa koskeva sääntely puretaan, niin silloin se asettaa palvelun laadun uhanalaiseksi ja turvallisuuden. No eihän täydellistä tilannetta koskaan ole aikaan. Ja on aina arkaluontoisia asioita ja taloudelliset tilanteetkin vaihtelevat, mutta pääajatuksen tulee olla kuitenkin tämä ja sitä pitää noudattaa. Meidän pitää purkaa sääntelyä ammattikunnille. Ei ole totta, että jos, jos joku kuuluu ammattijärjestöön Espanjassa vaikkapa, niin että automaattisesti jossakin jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa sama toiminta olisi riskialttiimpaa. Nyt me olemme yhtenäisellä jäsenval- EUn alueella ja totta kai jäsenvaltiot haluavat suojella omia ammattikuntiaan ja elinkeinojaan, mutta me haluamme kuitenkin purkaa sääntelyä palvelualalla. Olikohan tässä kaikki? Avaruusteollisuudesta ja hallintomallista vuotta, niin on liian aikaista vielä puhua avaruusstrategiasta EU-ssa, mutta eilen kävimme keskustelua Luxemburgin puheenjohtajamaan kanssa. Monen vuoden jälkeen, Lissabonin sopimuksen jälkeen, komissiohan on myös vastuussa avaruuskysymyksistä. Ja luulen, että strategiaa laaditaan totta kai tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan avaruusviraston kanssa. Euro, mutta Eurooppahan on suurin. EU-komissio on se toimielin, joka rahoittaa noin sataprosenttisesti Euroopan avaruusviraston toimintaa. Ja meidän kantamme on tässä selkeä. Siitä ei keskustella. Meillä pitää olla vaikutusvaltaa, meillä pitää olla rooli, tehtävä tämän viraston kautta. Kiitos. Madame Commission suuret kiitokset teille komission ja sen tässäpä oli koko joukko kysymyksiä ja saimme kyllä mm, käytyä tässä erittäin syvään luotaavan keskustelun. Tällainen vuoropuhelu, tämä rakenteellinen vuoropuhelu, jota säännöllisesti käymme, on meille äärimmäisen tärkeää, koska näin pysymme ajan tasalla siitä, mitä lainsäädännössä tapahtuu, mitä ehdotuksia komissio tekee ja näin saamme todella syvällisen katsauksen ja tietoja tulevistakin toimistanne. Kiitos oikein paljon komission jäsen. And of course all of you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti te kaikki vielä saatte kirjalliset vastaukset kysymyksiin paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Parempi, parempi mahdollisimman pian tosiaan. Ja nyt me siirrymme esityslistallamme eteenpäin dobrze. Na razie to zobaczymy. No, um, uh, well, thank you, colleague. Kiitokset kollegat ja eh, ja Dominique Ristori eh, on ollut täällä jo 20 minuutin ajan ja odottanut vuoroaan. Pahoittelen todella, että olemme nyt aikataulusta myöhässä ja Dominik, pahoittelen, että jouduitte odottamaan, mutta toisaalta olemme hyvin iloisia siitä, että olette nyt vieraanamme ja voimme käydä kattavaa keskustelua esityslistamme seuraavasta kohdasta, nimittäin toinen yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo. Parahin Dominik, arvoisa energian pääosaston pääjohtaja. pyytäisimme teitä myös mainitsemaan, kertomaan jotain tästä ensimmäisestä luettelosta, kun nyt puhutaan toisesta yhteisestä yhteistä etua koskevasta tuosta luettelosta, niin on hyvä ehkä muistella myös tuota ensimmäistä, joka ehkä on päässyt tässä jo unohtumaankin osittain, mutta todella siis yhteistä etua koskevat hankkeet ja näiden toinen luettelo on meille tänään kaikkein tärkein aihe. Kyseessä energiamarkkinat, toimitusvarmuus, varmuus, Ilmasto tietenkin, ilmastonsuojelu, kaikki nämä asiat liittyvät yhteen. Energiaunioni tietenkin myös. Kiitoksia siitä, että olette tullut vieraksemme. Olkaa hyvä, arvoisa pääjohtaja. All. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, olen erittäin onnellinen siitä, että olen täällä kanssanne tänään keskustelemassa energiainfrastruktuurista ja sen tärkeästä roolista energiaunionin puitteistossa. Johdantona haluaisin tehdä kolme huomiota. Aivan aluksi on luonnollista, että markkinat, jotka ovat hyvin yhteyksissä, ovat ensimmäinen ehto, jotta voisimme täytyttää integroidut kilpailukykyiset kestävät energiamarkkinat. Ja tiedän, että teidän henkilökohtainen ja yhteinen tukenne on olemassa energiamarkkinoille. Toisekseen haluaisin todeta, että Euroopan unioni on yksi kaikkein pidemmälle edenneistä alueista kaasu- ja sähköverkoston suhteen. Ja se on kaikkein säädeltyimpiä alueita. Tämä on aivan selvää. Joka kerta kun osallistun kansainvälisiin kokouksiin, me saamme kehuja myöskin avain kilpailijoilta Yhdysvalloilta esimerkiksi. Saamme kehuja siis äh, ammattimaisuudestamme eurooppalaisen energiaverkon hoidon suhteen ja yleisesti verkostomme suhteen. Ja kolmannekseen meidän avain tavoitteemme, kuten aivan hyvin tiedätte, oli se, että me pääsisimme tästä niin kutsusta energiaeristäytymisestä eroon. Olen hyvin tyytyväinen nyt voidessani kertoa teille, että me olemme tämän ongelman suhteen viime kuukausina tehneet hyvin tärkeää merkittävää edistystä. Tiedätte, että kahden ku- viikon kuluttua minä vierailen Vilnassa, liettuossa ja olen siellä avaamassa kaksi tärkeää uutta verkkoyhteyttä, Litpolin, Puolen Liettuan välisen yhteyden ja Nordbaltin Ruotsin ja Liettuan ja Puolan ja Liettuan väliset yhteydet jälleen kerran tulevat 1200 000 megawattia lisäämään verkkoon. Ja tällaiset maat, jotka ovat aikaisemmin olleet täysin energiaeristyksissä, kuten Liettua ja Puola, jostain Ruotsi, liittyvät nyt muihin maihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Aivan samoin viime helmikuussa me avasimme uuden energiayhteyden Pyreneiden yli Ranskan ja Espanjan välille. Ja tämä kaksinkertaisti Ranskan ja Espanjan verkkoyhteyksien määrän. Ja jälleen kerran hiljattain menestyksiämme on ollut se, että saimme juuri ennen 5. 11. päivää järjestettyä neuvoston kokousta allekirjoitettua sopimukset uusista kaasuverkon yhteyksistä Puolan ja Liettuan välillä. Viisi, yli 500 kilometriä tämä kattaa Puolasta Baltian maihin. Tämä on erittäin tärkeä yhteys aivan kaikin tavoin. Mitä sitten tulee PCA listaan, uuteen luetteloon etuhankkeista. Tässä on 195 hanketta tässä luettelossa. Valmistelutyö on ollut erittäin hyvää. Kaikki avaintoimijat on saatu mukaan, ei vain jäsenmaita, mutta myöskin säätelyviranomaiset äh, ja muut tahot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat myöskin. Nyt jos tähän ensimmäiseen vuonna 2013 laadittuun hankeluetteloon vertaamme tätä. Meillä on 108 sähköhanketta, 77 kaasuhanketta ja älykkäitä öljyhankkeita. Tällä, tässä uudessa luettelossa meillä on 52 kaksi PCAta vähemmän. 13 tästä ensimmäisestä listasta on nimittäin jo onnistunut pääsemään päätökseen. Tämä on yksi syy ja toisaalta äh, näiden, näiden yhteistä etua koskevien hankkeiden osalta kaasualalla me olemme onnistuneet jo pääsemään kaikkiin pahimmista pullonkaulista yli olemme onnistuneet takaamaan sähkön ja kaasun välille paremman tasapainon. Ja Euroopan parlamentin poliittinen toivehan on ollut juuri tämä. Ja tämän lisäksi me toivomme, että onnistumme toteuttamaan energiajärjestelmässämme siirtymän uuteen. Nyt voisin puhua vielä sanasen metodologiasta kertoen. Metodologia, jota olemme käyttäneet, perustuu ensinnäkin kymmenen vuoden kehityssuunnitelmaan vain ne projektit, jotka ovat tässä kymmenen vuoden verkosto suunnitelmassa ovat mahdollisia yhteistä etua koskevia hankkeita tai ehdokkaita sellaiseksi. Ja tämän lisäksi meillä on alueellinen ryhmä, joka on erittäin tärkeässä roolissa, kun olemme pyrkineet arvioimaan hankkeita – ottaen sekä niiden laatu, laadulliset että määrälliset kriteerit mukaan, niin kuin ne on asetuksessa määritelty. Nyt ensimmäistä kertaa yhteistä etua koskevat hankkeet on valittu kustannushyötyanalyysin perusteella, ja sitä tehdessä olemme käyttäneet uudenlaista metodologiaa, ENSO, ENSO, IENSO, ovat määritelleet. Ensimmäistä kertaa myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia on otettu mukaan. Meillä oli julkinen kuuleminen ja tämän lisäksi eh, olemme kuulleet erityisiä sidosryhmien edustajia. Me myöskin tuemme uusia aloitteita, esimerkiksi eh, erilaisia verkkokumppanuushankkeita, joissa voimme yhdistää TSO-toimijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja lopultakin vielä, ähm, kuten mainitsin, tämä alueellisten hankkeiden luettelo nauttii täyttä yksimielistä tukea. Konsensus on sen takana kaikista jäsenmaista. Tämä on hyvin huomattavaa. Tällaisina aikoina meidän pitäisi olla yhtenäisiä ja tukea kaikkein tärkeimpiä energiaprojekteja. Mitä nyt tulee näihin PCA-hankkeisiin? hankkeisiin, on tärkeää erotella kaasu- ja sähkösektori toisistaan. Se, että saamme nämä PCO-hankkeet toteutettua, tulee vaatimaan 65 prosentin osallistumisen ja Kypros ja Espanja seuraavat muita jäsenmaita myöhemmin. Tämä on tärkeää, sillä me tarkastelemme, että 10 prosentin äm, sähköverkkoyhteys kynnystä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta me voimme taata sen, että Euroopassa energia kiertää etelän, pohjoisen, idän ja lännen välillä. Ja pc hankkeet tulevat vähentämään Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa, kaikkialla pullonkauloja. Itä-Euroopassa taas meillä on Slovakiassa ja Unkarin, Slovakian ja Unkarin välillä Bulgarian ja Kreikan, Bulgarian ja Kre- Romanian välillä uusia tärkeitä yhteyksiä, jotka kasvattavat tämän alueen kapasiteettia. Tämä on tärkeämpää nyt kuin koskaan. Ähm, Itämeren alueella tiedätte, että BEMIP on ollut suuri menestys. Saimme sen käynnistettyä teidän tuellamme ja me teemme yhä töitä, jotta voisimme poistaa pullonkauloja ja taata sen, että uusia verkkoyhteyksiä syntyy jotta voisimme tämän Baltian maiden riippuvaisuuden Venäjän energiaverkoista täysin lopettaa. Ja meillä on hyvin suuri määrä uusia verkkoyhteyksiä, jotka tulevat auttamaan erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin tilannetta. Ne pystyvät paljon helpommin tavoitteensa saavuttamaan verkkoyhteyksien osalta. Mitä sitten tulee taas äh, hankkeiden valintaan, me pyrimme monimuotoistamaan tarjontaa. Erityisesti Välimeren alueella nestekaasu tarjontaa tuetaan, jotta voisimme helpottaa nestekaasun saatavuutta. Tämä on äärimmäisen tärkeää jotta voimme oikein Euroopan energiaturvallisuusstrategiaa toimeenpanna. Jälleen kerran me tulemme korostamaan avainhankkeita kaikkein kipeimmin niitä tarvimilla alueilla. Itä-Euroopassa ähm, me teemme Mitkatin parissa töitä ja Ranskan ja Espanjan välillä me helpotamme kaasuverkkoyhteyksiä etelästä pohjoiseen ja tämän lisäksi me haluamme myöskin toteuttaa sellaiset kaasumarkkinat, jotka ovat tehokkaammat. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Me käsittelemme nyt siis Kaakkois-Eurooppaa, Itä-Eurooppaa. Esimerkiksi meillä on uusi nestekaasuterminaali tuloillaan Kroatiaan ja Kreikassa Ähm, Bulgarian, Serbian, Kreikan, Bulgarian väliset uudet yhteykset tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä, jotta voisimme monimuotoistaa kaasun tarjoajia näillä alueilla, jotka ovat kaikkien vaikeimmassa tilanteessa. Ja me teemme myöskin Itämeren alueen suhteen samantyyppistä työtä. Noin 60 hanketta todennäköisesti saadaan päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Nämä hakkeet tulevat nauttimaan, ja tämä on äärimmäisen tärkeää, tulevat nauttimaan helpotetusta säätelypuitteistosta. Kuten tiedätte, meidän etumme mukaista Euroopassa on se, että meillä on kaikkein edistynein toimivin säätelypuitteisto. Sillä välillä hyvin Kattava säätely on investoinnille jarru. Me haluaisimme myöskin taata sen, että meillä on enemmän voimuutta ja viivainen hallintoprosessi. Me tulemme kaikissa välineissä tarkastelemaan näitä seikkoja. Luonnollisesti verkkojen Eurooppa-väline ei yksin riitä. Me tarvitsemme myöskin esirahastoa ja rakennerahastoja. Ja tämä on hyvin tärkeää muistaa, jotta saisimme nopeasti edistystä aikaan ja saman aikaan pystyisimme toimimaan eh, integroidummin ja luomaan suurempaa kilpailukykyä, jotta meillä olisi todella integroituneet eurooppalaiset energiamarkkinat. Kiitoksia. Director General. Kiitokset eh, pääjohtaja. Nyt kuulemme ensin poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Karin cpp e ryhmä Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa päättäjä Ristori, puhuitte hyvin, hyvin laajalti ottaen huomioon eri toimijat ja miten hankkeet ovat, on saatu käyntiin. Minulla olisi yksi huomio ja yksi kysymys. Euroopan energiamarkkinat, jotta ne saadaan toimiviksi, Tarvitaan ensinnäkin nämä fyysiset yhteydet, siitä puhuitte tänään, ja toinen häiritsevä tekijä ovat sitten sääntelyesteet, joita edelleen on olemassa. Vaikka fyysinen infrastruktuuri olisikin kunnossa, sääntelyesteet voivat kaata järjestelmän toimivuuden. Kun tämä toinen yhteistyötä koskevien hankkeiden uusi luettelo saadaan, niin voimmeko saada alueelliset EU-energiamarkkinat ja EU-energiamarkkinat ja onko meillä tuolloin kylliksi sähkö- ja kaasu konnektoreita jäsenvaltioiden välillä vai tarvitaanko vielä kolmas hankekierros? Sitten vielä Toinen asia, joka nyt ei ole tänään niinkään aiheena, kun ajatellaan näitä sääntelyesteitä, joita olemassa on, niin miten suuri ongelma tämä on ja me onnistummeko me poistamaan sääntelyesteet samassa vauhdissa kuin nämä fyysiset äh, verkot saadaan kuntoon? Kiitokset seuraavaksi kollega äh, Danika ST-ryhmä. Kiitos, aion puhua romanian kieltä, arvoisa pääjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että minulla on tilaisuus tutustua teihin, tavata teidät täällä. Energiapääosasto ei vielä ole itse asiassa eh, vastannut myönteisesti ST-ryhmän ITRE- ja ENVI-edustajien kutsuun markkinavakausreservistä. reservistä. Meillä on tähän liittyvä tilaisuus, mutta mukava nähdä teitä nyt täällä tänään. Tehän tiedätte, että tuota mietintöä me emme saaneet tehtyä, kun tietoa ei oikein tullut. Meillä on nyt kyllä sellainen vaikutelma, että tämä energiapääosasto ei oikein ole käytettävissä. Me ei oikein halua käydä kanssamme vuoropuhelua, ei toimita meille tietoa. Meillä on tällainen poissa oleva vaikutelma, mitä teihin tulee. Ja mm, kun nyt sitten puhutaan vaikkapa energiavarastoinnista, No se tulee ehkä myöhemmin, mutta miten voimme huolehtia siitä, että ähm, saamme suuremman osuuden äh, vihreää energiaa, uusiutuvia energialähteitä käyttöön, että sen osuus todella kasvaisi. Eihän meillä ole mitään vaihtoehtoa. Me emme oikein vielä tiedä, teknologian kehityksestäkään, mutta olisi hyvä, jos te vastaisitte pääjohtaja, että arvoissa edustaja, asettakaamme nyt uusiutuvien osuudeksi tavoitteeksi vaikkapa 30 prosenttia. Se ei vaaranna energiatoimitusvarmuutta, koska meillä on nämä, nämä, nämä mahdollisuudet ja tämän lisäksi mitä varastointikapasiteettiin tulee, sekin tulee paranemaan ja näin saadaan puhdasta energiaa ja niin edelleen. Siis me puhumme täällä tästä, mutta kun meillä on sellainen vaikutelma, että eh, meillä on käytössä vaarallisiakin energialähteitä, koska meillä ei ole mitään varasuunnitelmaa. Ajatellaan nyt hiiltä vaikkapa. Me olemme edelleen hyvinkin hiiliriippuvaisia. Me puhuimme eilen energian varastoinnista muun muassa täällä valiokunnassa. Ja mikä on sitten teollisuuden tilanne? Mennään aamulla töihin ja huomataan, että jaa, energiahinta on laskenut, tänään voidaan taas tehdä tätä ja tätä. Eli voisimmeko kuvitella, että mikä tämä tilanne tulee olemaan jatkossa? Ajatellaan vaikkapa akkuja, niin että energiaa tuottavat kotitaloudet voisivat myös varastoida energiaa ja käyttää sitä sitten tarvittaessa halutessaan. Meillä on kauheasti kysymyksiä, mutta kun me emme saa teiltä vastauksia, teidän pitää olla aktiivisempi, teidän pääosastonne täytyy olla käytettävissä. Me tarvitsemme vaikkapa ETSn äm, vaikutustutkimuksen. Mitä te teette? Kiitoksia sitten edustaja Tosenovski ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Opět mezi námi, protože těch diskuzí o energetice eh, jsme již... Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Tässä on paljon aiheita, jotka osoittavat, miten monimutkaista ja samalla tärkeää energiamaailma onkaan. Olen iloinen siitä, että mainitsitte kaikki projektit, joita on ryhdytty panemaan täytäntöön verkkojenkin osalta ja verkkojen yhteen toimivuuden osalta. Olisi mielenkiintoista tietää, Millaiseksi arvioitte noin suunnilleen min, mi, kun tässä on kuitenkin isoista aiheista kyse, niin minkä laajuinen on sitten tämä etelän ja pohjoisen välinen ero, kun on kapasiteettia Saksassa, jota pitää siirtää Balkanille. Ja verkkojen pitäisi auttaa etelä-eurooppalaisia ja pitäisi auttaa ratkaisemaan myös verkon epävakaudet. Milloin luulette, että kapasiteettia on riittävästi näitä verkkoja varten Puolan ja Tsekin tasavaltoja ajatellen, jotta että kun ne ovat kauttakulkumaita, niin jotta niiden verkko ei sitten ylirasittuisi. Thank you very much. Kiitoksia sitten vihreän edustaja Eriksson. Kiitos. Kiitoksia pääjohtaja esityksestänne. Te hyvin tiedättekin, että viime aikoina olemme tehneet päätöksen itse olin äh, mietinnön esittelijä, tämä 10 prosentin tavoite, ja siksi tämä onkin äh, kiinnostavaa nähdä tämä uusi luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista. Siihen liittyen pari kysymystä. Tietenkin pääkysymys on äh, mietinnössä se, että me haluamme tätä 10 prosentin määrällistä tavoitetta täydentää 15 prosentin alueellisilla tavoitteilla, jotka keskittyvät enemmän niihin todellisuuden ongelmiin, pullonkauloihin ja niin edelleen alueellisella tasolla. Tämä on tapa edetä asiassa. Onko se mielestäni tehokas tapa? Toinen asia paras käytettävissä oleva teknologia, BAT, olemme puhuneet tästäkin. Ja henkilökohtaisesti kyllä katson, että tämä voisi olla tapa monissa tapauksissa lyhentää näitä hyvin pitkiä vaiheita, kun yritetään aikaan saada koalitioita, jotka usein vastustavat sitten näitä kauheita suurhankkeita, niin kuin ne usein nähdään, niin että voitaisiin ehkä lyhentää tätä tarvittavaa aikaa BAT, paras käytettävissä oleva teknologiamallin kautta. Joskus kyse on kaapeleista ja joskus on kyse muista teknologioista. Kolmas asia avoimuus, läpinäkyvyys, kun tätä teidän luetteloanne tarkastelen, niin no siinäkin on joitain hankkeita, jotka, joita ei ole spesifioitu. Ja olin kyllä tästä hiukan yllättynyt, hämmästynyt suorastaan. Haluaisin kuulla, miksi ei spesifioidut hankkeet ylipäätään ovat päässeet tähän luetteloon mukaan. Kiitokset ja sitten äh, Sylkiottis QE-ryhmästä. Äh, Olkaa hyvä. mun Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää myöskin puhujamme tämä toinen lista PCA-hankkeista, yhteistä etua koskevista hankkeista on hyvin tärkeää ja se auttaa meitä saavuttamaan monia päämääriä, kuten energia, eristetäytyneisyyden loppumisen ja energiariippuvaisuuden poiston. Tämä on hyvin tärkeää. Nyt kysymys onkin se, pystymmekö me jatkamaan kaikkia näitä hankkeita. Mielestäni meidän pitäisi muuttaa näitä itäisen välimeren sähköhankkeita ja yhteyshankkeita ja myöskin itäisen välimeren energiaputkihankkeita. Nämä hankkeet eivät vain kosketa Kyproksen energiatehokkuutta ja energian siirtoa Euroopassa, sillä nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä myöskin poliittisesti. Tämä on poliittisesti ja strategisesti tärkeä alue. Ja meidän ei pitäisi vain pohtia maakaasua, kaasua. Tällaiset energiayhteydet tulevat hyödyttämään myöskin Euroopan unionia Israelia ja Kyprosta. Ja siksi olen hyvin tyytyväinen siitä, mihin suuntaan asiat ovat nyt edistymässä. Ja näillä toimilla voimme päättää energiaeristyneisyyden. On kuitenkin hyvin tärkeää muistaa eräs seikka. Tässä herra Stori puhui hankkeista, mutta haluaisin tietää, onko teillä mitään erityisiä suunnitelmia, käytännön suunnitelmia siinä, kuinka voimme nämä kaikki hankkeet saada toteutettua. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten on muiden puhujien vuoro. Ensimmäisenä edustaja Blanco Lopes. Edustajan mikrofoni ei ole päällä. Kiitos puheenjohtaja Iberian niemimaalla Espanjassa ja Portugalissa. Nämä yhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä. Itse tulen Galissiasta ja meidän alueellemme on erittäin tärkeä linkki, tämä pohjoinen linkki mm, Pohjois-Galisiasta Portugaliin. Haluaisin esittää teille pari kysymystä. Tässä Toisessa yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa mainitaan myös Espanjan ja Ranskan välinen raja-alue. Eh, puhutaan hankkeesta kuitenkaan kertomatta sen yksityiskohtia ja haluaisinkin teidän nyt kertovan meille, miksi tämä konkretian puute vaikuttaa siltä, että Espanja ei kuitenkaan pääse tähän neljään prosenttiin eh, interkonnektori tason suhteen ja näin ollen Iberian niemimaa tulee edelleen olemaan tällainen eristynyt saareke. Ja mitä pyreneiden alueeseen tulee, niin meillä on Marseillonin hanke muun muassa. Ja minä haluaisin teiltä nyt lisää yksityiskohtia juuri näihin hankkeisiin liittyen. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Sorinio. São, nós já fizemos muitas referências históricas, é o dia... Kiitos puheenjohtaja. Tässähän on jo viitattu moneen asiaan ja Romaniaan tässä kokouksessa. Ja minä toivotan nyt teille tietysti onnea ja menestystä. Ja nyt haluaisin puhua vuodesta 1640, jolloin Espanja saavutti itsenäisyytensä Portugalista. Nyt kuitenkin puhumme tästä päivästä ja minä haluaisin nyt onnitella teitä, koska meillä on kaikki mahdollisuudet luoda kilpailukykyinen verkko. Meidän täytyy tietysti saada enemmän lähteitä, monimuotoistaa tätä lähteiden kirjoa, kuten myös rahoitusten kirjoa. Minä halusin puhua tästä Iberian niemimaan energiahubista, keskiöstä. Haluamme siitä vilkkaan toiminta, vilkkaasti toimivan keskuksen. Ja mitä tässä rahoitetaan loppujen lopuksi? Jos tulee yksityisiä aloitteita, niin voitaisiinko kuvitella jotakin, jota ei olisi tähän kirjattu, mutta joka olisi kuitenkin olennainen BKTsin kannalta. Millä tavalla tämä luettelo voi vaikuttaa mahdollisimman dynaamisesti, ottaen huomioon taloudellinen kehitys ja kenttäinvestoinnit? Kiitokset kollegat ja seuraava puhuja on edustaja Gyrk, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin esittää kaksi kysymystä kysymystä, mutta vielä sitäkin ennen tietenkin haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Valitettavasti monet hankkeet ovat pahasti myöhässä aikataulusta, usein taloudellisista syistä, ja tästä tietenkin ovat vastuussa ennen kaikkea jäsenvaltiot. Mutta haluaisin kyllä myös todeta komissiolle, että toivoisimme ja odottaisimme, että hankkeet toteutettaisiin entistä tehokkaammin. Toki tämä kritiikkimme kohdistuu mm, erityisesti juuri jäsenvaltioihin. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että yhteistyö eri tahojen välillä vaatii kyllä parannusta. Ajatellaan yhteyttä tämän luettelon ja sitten alueellisten prioriteettiluettelojen välillä. Alueelliset luettelot ovat kuitenkin ja hankkeet etusijalla muihin verrattuna. Ja sitten toinen kysymykseni, joka liittyy energiaunioniin. Myös energiaunioniin liittyy infrastruktuuriprioriteettiluettelo. Ja komissio on suunnitellut myös toista luetteloa niistä hankkeista, jotka ovat yhteistä etua koskevia. Ja kysyisinkin, milloin tämä uusi luettelo valmistuu ja mikä on sen yhteys tuohon alkuperäiseen luetteloon. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraava puhuja, edustaja Kelly, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Dr. Journalist. Paljon kiitoksia. Äh, kiitoksia pääjohtaja Ristori tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Olen erityisen kiinnostunut näistä yhteistä etua koskevista hankkeista, tästä luettelosta, johon viittasitte, ja erityisesti kaasuhankkeesta. Minä tulen sellaista vaari vaalipiiristä, joissa näitä PCA-hankkeita on ollut, ja minä olen ollut mm, mukana kun hiljattain Yhdysvaltain kanssa strategisia hankkeita käsiteltiin, ja niin me pyrimme mahdollisesti tarkastelemaan tuonti, energian tuontimahdollisuuksia Eurooppaan. Kysymykseni siis on se, että kun meillä on strategisia kumppaneita Evan Iranille, mutta luonnollisesti koko Euroopan unionille monimuotoistamisen alalla, minkälaisia säännöllisiä etuja ja muita tukia näille hankkeille voitaisiin antaa, jotta ne saataisiin mahdollisimman nopeasti käynnistettyä. Kiitoksia. And Mr. Rubik. Ja kiitoksia kysymyksestänne ja seuraava puhuja edustaja Rybik. Kiitoksia. Haluan pääjohtaja Ristoria kiittää. Yhteistyö Euroopassa on meidän tulevaisuuden mahdollisuutemme ja me tässä kävimme juuri GNSS globaalissa satelliittinavigaatiojärjestelmävirastossa vierailulla. Ja meillähän on eri virastoja, EASA, PREC, GNSS, jotka kaikki ovat hyvin riippuvaisia yhteistyöstä ja kiinnostuneista, kiinnostuneita yhteistyöstä keskenään toistensa kanssa ja mm, todella tieteellisellä alalla ne tekevät hyvin paljon. Meillä on tämä eh, siilojärjestelmä, että eh, Saberek, eh, GNSS ja muut siilot ovat ehdottoman riippuvaisia siitä, että saavat tietoa toisiltaan, joten siilojen välille tulisi saada tällaiset putket, joiden kautta voidaan työntää ja vetää tietoa siilosta toiseen ja digitaalisille sisämarkkinoille, energiasisämarkkinoille ja muille olennaisille hankkeillemme olisi äärimmäisen tärkeää tehdä tällaisia strategisia kattavia suunnitelmia. Kiitoksia. Kiitokset. Jos sallitte, lisäisin vielä omasta puolestani yhden kysymyksen nestekaasu, johon edustaja Kelikin viittasi, sekä sitten liuskekaasu Yhdysvalloista ovat hyvin tärkeitä kummatkin. Ja nyt on luotu tällaiset globaalit luonnonkaasumarkkinat. Tällaisia ei aiemmin ollut olemassa. Öljymarkkinat toki, mutta ei kaasumarkkinoita. Tilanne on varsin uusi. Entäpä nämä LNG-terminaalit? numerotietoa ja tietenkin sitten myös maantieteellistä tietoa kaipaisin näihin liittyen. Unohdin sen sanan nyt, mutta kyllä te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Eli nyt, eh, arvoisa päättäjä Risto, voitte vastata. Thank you very much regarding uh... Paljon kiitoksia nestekaasuun liittyen. Kuten tiedätte, meillä on tilanne, jota leimaa se, että meillä on monenlaista fyysistä infrastruktuuria, jota on olemassa jo eri puolilla Eurooppaa. Erityisesti Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin osassa Ranskaa – infrastruktuuria on, mutta toisaalta me myöskin olemme nyt kehittämässä uusia nestekaasuterminaaleja ja infrastruktuuria, joka tulee helpottamaan kaasun saamista ja monimuotoistamaan kaasun tarjoaja kirjoja. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä kaasumarkkinat kehittyvät äärimmäisen nopeasti, eivät nopeasti, vaan äärimmäisen nopeasti. Me tarvitsemme uusia tuottajia. Ei tuottajia vain Yhdysvalloista, Australiasta tai Kanadasta, vaan myöskin monesta Afrikan maista. Niistä on löydetty suuria esiintymiä esimerkiksi Egyptistä, ja Algeriassahan oli jo tunnettuja esiintymiä, ja me tulemme hyötymään näistä. Tarkoitan tällä, että uusi infrastruktuuri ja äh, verkkoyhteydet ja terminaalit tulevat helpottamaan tätä monimuotoistamasta ja markkinoiden kilpailukyvyn kasvattamista. Tämän vuoksi on niin tärkeää näitä hankkeita tukea. Myöskin jos ajattelemme kaikkein haavoittuvaisempia alueita, Kroatiaa tai esimerkiksi Puolua, Puolaa tai Baltian maita, tämä on hyvin tärkeää. Sitten eh, liittyen tähän ensimmäiseen eh, huomioon fyysisiin energiayhteyksiin, yhteyksiin liittyen tärkeää, kuten sanoin, on saattaa päätökseen tämän toisen luettelon toimeenpano. Kaasun osalta meidän täytyy saavuttaa 10 prosentin energiayhteysötaso kaikkialla. Espanja ja Kypros tulevat seuraamaan pian perässä. Tämä on meidän kaikkein suurin prioriteettimme. Siis 10 prosenttia yhteyksiä sähköalalla. Ja se, että saamme nämä hankkeet äh, saatettua päätökseen, tulee helpottamaan muiden prioriteetti tavoitteiden saavuttamista. Tämä ei ole tärkeää vain poliittisesti, kuten tiedät. Tämä on tärkeää, että voisimme varmistaa sen, että sähkö virtaa idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Olen vakuuttunut, että tässä tärkeää on ensinnäkin se, että vielä olemassa olevat pullonkaulat saadaan purettua. Säädännöllisiin esteisiin liittyen selvästikään emme voi ratkoa vain konkreettisia fyysisiä ongelmia. Meidän täytyy puuttua myöskin säätelyn aiheuttamiin esteisiin. On äärimmäisen välttämätöntä, että jo olemassa oleva lainsäädäntöä toimeenpannaan. Ja se tulee myöskin kehittää ja siksi me tulemme ensi vuoden loppuun mennessä esittämään tärkeän uuden aloitteen, joka on omistettu uusille yhteisille säännöille markkinaa ajatellen. Tarkoitus on mukauttaa lainsäädännöllistä puitteistoa, jotta me voisimme ottaa energia sisämarkkinat täysin käyttöön. Tämä on äärimmäisen tarpeen, sillä jos tarkastelemme tätä tilannetta tällä hetkellä, ja tämähän koskettaa myöskin energian varastointia, tämä tilanne ei selvästikään ole sama kuin viisi vuotta sitten. Viisi vuotta sitten meillä ei ollut suurta määrää energiaa, joka tuotiin ulkoa. Meidän täytyy nyt pyrkiä löytämään siis jonkinlainen B-vaihtoehto ja tämän vuoksi energian varastointi on myöskin suuri prioriteetti. Olen samaa mieltä siinä, että energian varastointi on jäänyt varjoon aikaisemmin työssämme, mutta tämä pitäisi nyt muuttaa. Tämän vuoksi markkinoiden suunnittelun vaiheessa. Me tartumme myöskin tähän kysymykseen ja pyrimme käsittelemään sitä, mikä on äärimmäisen tärkeää. Verkko täytyy saada tasapainotettua. Energian tuotantohan muuttuu erittäin nopeasti. Tiedätte, että vuonna 2030 meillä tulee olemaan yli 50 prosenttia sähköstä, joka tulee uudistuvista energianlähteistä, jotka ovat tasoltaan tuotannon tasolta vaihtelevia. Tämän vuoksi energian varastointi on myöskin äärimmäisen tärkeää, sillä muutoin me emme pysty hallinnoimaan markkinoita. Kaikki nämä asiat pitää saattaa yhteen, lainsäädännöllinen ulottuvuus, fyysinen, konkreettinen ulottuvuus, mutta myöskin uudet teknologiat, ja siksi tämä muuttuu tulevaisuudessa niin tärkeäksi. Kuinka sitten tämän virran eh, pohjoisesta etelään, äh, ja eri yhteyksien kautta myöskin nestekaasun otamme mukaan ja kuinka vältämme sen, ettei minkäänlaisia jakeluhäiriöitä tai katkoja synny. Tämä on myöskin avainhaaste, joka tulee vaatimaan jatkuvaa yhteistyötä erityisesti jakelutoimijoiden, jakeluverkonhoitajien ja säätelyviranomaisten välillä, sillä tätä koko virtaa emme voi muutoin hallinnoida. Nyt rajat ylittävä kauppa tulee nousemaan, se tulee olemaan paljon suurempaa kuin aikaisemmin, se tulee vaatimaan uutta rajat ylittävää hallinnointia, jossa käytetään uusia teknologioita hyväksi, mutta myöskin meidän täytyy toimia niin, että voimme taata sen, että verkko on tasapainossa. Myös niissä tapauksissa, kuin sähköpiikkejä syntyy, koska uudistuvan energian tuotanto on tasoltaan vaihtelevaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Sitten pullonkaulojen poistaminen. Tämän olemme ottaneet mukaan myöskin uusien teknologioiden käyttämisen ja ähm, avoimuus, jonka kollega vihreästä ryhmästä tuli esiin. Me avoimuuden suhteen tuemme uusia aloitteita, erityisesti ehdotusta ottaa jakeluverkon haltijat, jotka ovat tärkeässä roolissa yhteen. Tässä esimerkiksi äm, erilaiset äh, BirdLife, äh, WWF, kaltaiset äh, ympäristötoimijat ottaisimme mukaan myös työhön. Tämä on tärkeää ja tarpeen, että voisimme suurelle yleisölle selventää sen, miksi nämä hankkeet tulevat hyödyttämään eivät vain turvallisuuskannalta. Tästähän me keskustelimme eh, eurooppalaisen infrastruktuurifoorumin aikaan jo aikaisemmin kollegoidemme Petersen ja Eriksson kanssa. Mutta meidän täytyy siis eh, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja jakeluverkon hoitajat ottaa mukaan yhteen yhteistyöhön. Ja tämä tulee olemaan tärkeämpää mielestäni jopa kuin uusi säätely, jotta voisimme suurelle yleisölle osoittaa, kuinka nämä hankkeet hyödyttävät heitä, mikä niiden lisäarvo on, kuinka ne hyödyttävät turvallisuuden kannalta ja myöskin siksi, että suuri määrä uudistuvaa energiaa saadaan tulevaisuudessa mukaan näiden kautta verkkoon. Ja sen jälkeen meidän täytyy vain valita, mikä on paras lähestymistapa. Kaikki valinnat kuitenkin pitäisi tehdä avoimemmalla tavalla ja ne tulisi perustella suurelle yleisölle paremmin, jotta voisimme tätä vastustusta vähentää. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten näihin geneerisiin hankkeisiin liittyen jonkin aikaa jo me olemme tunnustaneet sen, kuinka ratkaisevan tärkeitä eräät hankkeet ovat alueellaan. Ne eivät kuitenkaan ole riittävää maturiteettia saavuttaneet analyysien mukaan. Ja me olemme tunnistaneet ne erityishankkeet, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä ja jotka sisämarkkinoiden loppuun saattamista voivat tukea ja markkinoiden monimuotoistamista tukea. Me olemme ottaneet menneisyyden kokemuksista oppia. On erittäin tärkeää, että me arvioimme eri tutkimusten tulokset ennen kuin ryhdymme suuntaamaan suurempaa taloudellista tukea eri hankkeisiin, erityisesti jos ajattelen verkkojen Euroopasta saatavaa rahoitusta. Ja tässä yhteydessä sen huomaatte, että tuotto investoinneille energiahankkeessa on melkoisen hyvä yleisesti ottaen monien hankkeiden kohdalla. Rahoitus tulee markkinoilta ja ne tulevat täysin takaisin maksetuksi varoilla, jotka saadaan kuluttajilta. Mutta ellei tämä ole mahdollista, me tarvitsemme verkkojen Eurooppa-välinettä kuitenkin melkoisen vaatimattomalla tasolla. En tässä tarkoita yli viittä miljoonaa. Ja me tulemme turvautumaan mahdollisuuteen käyttää myöskin rakennusrahastoja, EIB, investointipankin rahoitusta – ja kuten tiedätte, esirahastossa meillä on viisi prioriteettia. Energia, infrastruktuuri, sähkö- ja kaasuyhteydet ennen kaikkea, mutta myöskin suuret uusiutuva energiahankkeet ja energiatehokkuushankkeet. Nämä ovat ne kolme prioriteettia, joita me tulemme tukemaan. Ja sitten Portugalin ja Espanjan välisiin energiayhteyksiin liittyen tämä on erittäin tärkeää. Te tiedätte erittäin hyvin, kuinka tärkeää on edistyä tässä asiassa. Voin sanoa, että käännekohta on selkeästikin ollut Eurooppa-neuvoston kokous lokakuussa jolloin käsittelemme uutta ilmasto- ja energiastrategiaa 2030. Tuolloin kaikkein korkeammalla tasolla Portugalin, Ranskan ja Espanjan edustajat olivat yhdessä ja tuossa tilanteessa me emme olleet vain INELF-hanketta saattamassa päätökseen, vaan komission puolelta olemme myöskin valmistelemassa TSO-strategiaa. DSO-strategiaa näille kolmelle maalle. Tätä on siis tehty kaikkein korkeammalla poliittisella tasolla ja tämän ansiosta tulemme hyvin tarkasti seuraamaan toimintasuunnitelman toteutumista. Ottaen mukaan kaksi pyreneet ylittävää projektia ja suuren merialueprojektin. Minä vierailin viime sunnuntaina Madridissa ja keskustelin Elektrikan äh, toimeenpanevan edustajan kanssa ja pyrin varmistamaan, että toimeenpano tulee tapahtumaan hyvin nopeasti. Te voitte luottaa siihen, että me seuraamme edistystä kaikilla rintamilla ja haluan sanoa, että kun puhumme eurooppalaisista projekteista, toteamamme koskee myöskin näitä uusia yhteyshankkeita Portugalin ja Marokon tai Espanjan ja Marokon välillä. Ne ovat hyvin tärkeitä ja niillä on poliittinen tuki takanaan. Me myöskin ähm, kiinnitämme erityistä huomiota toimeenpanoon, jotta voisimme vähentää myöhästymisiä. Te mainitsitte jäsenmaita, joissa viivästymisiä on tapahtunut, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että me olemme saaneet kaikista jäsenmaista täyttä tukea mukaan lukien hankeluettelon, alueellisten hankkeiden luettelon. Ja me olemme onnistuneet toimimaan 28 jäsenmaan kanssa yhteistyössä. Tämä on erittäin hyvä merkki. Olin myöskin hyvin tyytyväinen siitä, mitä todettiin. Tällainen yhteistyö Euroopassa on mahdollisuus, ja se on mahdollisuus myöskin siksi, että hyöty, mahdollinen hyöty tässä on valtavaa. Edustaja Kelly viittasi myöskin tähän seikkaan. Nyt mahdollisuus olisi suuri vain siksi, että ajat ovat vaikeat, vaan siksi, että kyseessä on hyvin tärkeä asia. Te tiedätte, että nämä rakennekysymykset koskettavat paljon syvällisemmin asioita kuin vain energiasektoria. Ne saattavat alueet, ihmiset ja jäsenmaat yhteen ja siksi ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Was very interesting. Suuret kiitokset pääjohtaja. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen yksityiskohtainen keskustelu, mutta tätähän tarvitaankin. Hankkeethan ovat juuri konkreettisia Ja te varmasti olisitte voinut jatkaa vielä tunnin ja kertoa yhä yksityiskohtaisempia tietoja meille, mutta aikaa ei ole. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja, jotka antoivat hieman lisäaikaa. Ja kollegat, haluaisin vielä muistuttaa, että kello 15 järjestetään yhteiskokous IMKO-valiokunnan kanssa aiheena digitaaliset sisämarkkinat ja kokous tässä samassa salissa kello 15. Kiitoksia. Kiitos päivää.